Good morning, uh, everybody. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tämän aamun kokoukseen. Lähdetään liikkeelle siitä, mikä jätettiin eilen välistä, kun komission jäsen oli paikalla. Ja tarkoitus on siis kuulla selvitys meneillään olevista toimijoiden välisistä neuvotteluista ja tapahtumista. Ensin tuotteiden ja palveluiden estettömyysvaatimuksista. Jotta Martin saa puheenvuoron. Kiitos. Pyydän anteeksi, että en päässyt eilen paikalle. Lentokentällä oli tavanomaisia ongelmia. Mutta nyt ollaan täällä ja aivan oikein sanoit, että tästä esteettömyysasetuksesta alettiin neuvotella 12.4. Tämä oli ensimmäinen todellinen neuvotteluiden alku ja päätimme tässä toimia nyt varsin helpolla tavalla. Emme ottaneet kaikkein kiistanalaisimpia kohtia esille heti. Tässä toimittiin varsin hyvässä hengessä ja päästiin myös eteenpäin. Konkreettisesti ne 12 artiklaa, suhteettomat taakat, parlamentti tiedostaa sen, että emme halua, että olisi liikaa poikkeuslausekkeita yrityksillä, jotta ne voivat välttyä näiltä toimilta, mutta tarvitaan jonkinlainen lauseke kuitenkin, jossa käsitellään liiallista taakkaa yrityksille. Olemme päättäneet katsoa uutta liitettä neljä. Silloin kun toimintarajoitteiset ihmiset otettaisiin mukaan, kun lasketaan sitä, mikä on suhteettoman suuri taakka. Yritysten pitäisi kaikin keinoin pyrkiä tekemään tuotteesta tai paikasta esteetön. Tätä parlamentti peräänkuuluttaa. Ja tämä varmasti myös pantiin merkille toisella puolella neuvottelupöytää. Sitten artiklat 13 ja 14 standardit ja tekniset spesifikaatiot. Tämä standardisointi menettely on meille hyvin tärkeä on käytävä läpi siihen liittyvä menettely ja saatava aikaan standardit. Parlamentin kanta on hyvin selkeä, kuten sanoin, ja poikkeuksellisissa tapauksissa teknisistä spesifikaatioista voi olla hyötyä, mutta tämä ei saa olla koskaan mikään valkosekki komissiolle. Jos lähdemme katsomaan teknisiä spesifikaatioita, tässä pitäisi olla valmis kattava luettelo. Ja jos standardit eivät riitä, silloin voitaisiin ottaa huomioon juuri nämä tekniset spesifikaatiot. Tässä varmasti saadaan ihan hyvä kompromissi. Ja vielä lopuksi haluan varmistaa se, että parlamentilla pitää olla myös sanavaltaa mahdollisissa teknisissä spesifikaatioissa. Tässä kyseessä tulisivat delegoidut säädökset, eivät täytäntöönpanosäädökset. Tämä on tietysti meille myös tärkeä aihe. Ja vielä lopuksi liite. Emme käyneet läpi liite ykkösen sisältöä, vaan sen rakennetta, kun se on muokannut sitä, jotta se olisi yrityksen selkeämpi olemme todella katsoneet tarkkaan liitettä. Ja tässä on joitakin säännöksiä, joissa voimme mennä kyllä heidän kanssaan samaan suuntaan. Tässä pitäisi olla myös toiminnallisia vaatimuksia teknisten vaatimusten lisäksi, mutta uskon, että tässäkin löydettiin varsin hyvä kompromissi. Tässä pitäisi myös olla tiettyjä pakottavia teknisiä vaatimuksia, ei pelkästään vapaaehtoisia. Tässä on asioita, joista selvästi olen sanonut, että emme voi niitä hyväksyä. Ja jos neuvosto ei hyväksy parlamentin kantoja, silloin palaamme omaan alkuperäiseen kantaamme. Olemme siis päässeet eteenpäin, mutta monia avoimia kysymyksiä on edelleen Seuraava kolmikantaneuvottelu pidetään 15. toukokuuta. The... Kiitos oikein paljon. Voimme siis siirtyä seuraavaan kohtaan. Aiheena on tietoja menettelyä neuvonta ongelmarat. Ei, anteeksi. Vain C-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettaminen saataville markkinoille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aiheena on siis lannoitevalmisteiden asettaminen saataville markkinoille 11. päivää huhtikuuta järjestettiin kolmikanta neuvottelu. Puhuimme kynnysarvoista ensin ja sovittiin, että jokaisessa neuvottelussa lähdetään liikkeelle tästä tärkeästä aiheesta. Tämän ongelmassa Envi on yksinomaan vastuussa – Esittelijä siis edusti tässä meidän kantojamme toisena esityslistalla. Oli tarkistukset, joita Euroopan parlamentti on esittänyt. Ja 16. huhtikuuta oli Koreperin kokous ja neuvostossa hyväksyttiin nämä tarkistukset kolmikantaneuvotteluissa. Ja lisäksi katsottiin näitä alkutuotteita ja mitä kriteereitä käytetään näiden alaluokkien luokitteluun. Delegoitujen säädösten kautta neuvoston mukaan pitäisi sopia tämä. Me sanoimme, että tässä on lisää keskustelun tarvetta, niin kuin neuvoston ehdotuksessa kaiken kaikkiaan. Keskusteluita käydään nyt teknisellä tasolla lähiviikkojen aikana, jossain vaiheessa kolmas neuvottelu järjestetään luultavasti toukokuussa 23. päivä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos. Ja nyt yhteisen digitaalisen palveluväylän perustaminen, tietojen menettelyjä ja neuvontaongelman ratkaisupalveluita varten tässä esittelijä. Mitsi ei voi olla paikalla. Hän ei päässyt paikalle, joten hän pyysi minua puhumaan hänen puolestaan, kertomaan teille tilanteesta. 20. päivä maaliskuuta ensimmäiset epämuodolliset kolmikantaneuvottelut järjestettiin ja itse asiassa eli siltana järjestettiin toinen kolmikantatapaaminen ja siellä keskusteltujen aiheiden joukossa oli nimi, logo ja se miten tämä palvelu järjestetään ja sitten tehtävien jako, kielten käyttökustannukset ja sitten online rajat ylittävä pääsy näihin menettelyihin. Molempien lainsäätäjien tavoitteena on päästä loppuun vielä Bulgarian puheenjohtajakaudella. Tämä on siis hyvä asia. Um, the reporting on, uh, or about... Ja sitten vielä raportti matkasta, jonka valiokunta järjesti Firenzeen huhtikuun alussa. Meitä oli viisi. Lara Komi, Andrea Schwab, Nikola Danti, edustaja Sem Limovic ja minä itse olimme matkalla, joka oli hyvin kiinnostava. Näin voidaan varmasti todeta. Valtuuskunta keskittyi yhteisötalouden kysymyksiin, hyödykepakettiin ja tullitoimintaan väärennösten vastaisessa työssä – ja kävimme Firenzessä Eurooppa-instituutissa ja järjestettiin myös ra- maarajoituksista työpaja. Ja en puhu nyt yksityiskohtaisemmin kaikesta tästä ohjelmasta. Hyvin kiinnostava tämä matka oli. Opimme siellä paljon. Ja mielestäni on hyvin hyödyllistä, että voimme hyödyntää tietoa, että saimme tällä matkalla, kun käsittelemme näitä aiheita täällä valiokunnassa. Nyt voimme siis siirtyä ensimmäiseen kohtaan. Tänä aamuna lausuntoluonnoksen käsittely, yleiseurooppalainen henkilökohtainen eläketuote, PEP, esittää esittelijä Kalin Langen. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Ja, verehrte Frau. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin tänään esitellä teille lausunto luonnokseni PEP-tuotteista. Tässä taisteltiin Ekonin kanssa 54 artiklan käytöstä. Tässä on kysymyksiä, jotka käsittelevät myös kuluttajansuojaa, siksi ne kuuluvat IMKOon. Mutta tämä valitettavasti hyväksy, hylättiin puheenjohtajakokouksessa. Olen jättänyt tarkistuksia 143, mutta ei hätää, en lähde niitä nyt kaikkia teille esittelemään, mutta muutama alustava kommentti. Minusta komission aloite tällaisille yleiseurooppalaisille eläketuotteille on erittäin hyvä tässä kannustetaan eurooppalaisia huolehtimaan yksityisistä eläkevakuutuksistaan. Tämä on yleishyödyllinen kysymys ja täällä halutaan vaikuttaa myös kansallisiin eläkejärjestelmiin ja ottaa oikea-aikaisesti tällaisia yksityisiä eläkkeitä käyttöön. Tämä koskee erityisesti nuoria ja vähätuloisia. Tällä hetkellä yksityisille eläkkeille ei ole sisämarkkinoita ja joissakin jäsenvaltioissa ei tarjota oikeastaan minkäänlaisia yksityisiä eläkkeitä. Ja markkinat ovat hyvin pirstaloituneet. Ei ole myöskään mahdollista siirtää tuotetta maasta toiseen rajat ylittävästi tai laatia sitä toisessa maassa niin, että siitä voisi hyötyä veroetujen tai muun kautta. Tällainen yleiseurooppalainen eläketuote muuttaisi tämän. Tämä ehdotus on suhteellinen, koska vaikka eläkekysymykset kuuluvat kansalliseen toimivaltaan, ei jäsenvaltio kuitenkaan yksin, yksin voi päästä eroon tällaisista siirrettävyyteen liittyvistä esteistä. PEP tuotteet ovat siis yleiseurooppalaisia. Ja tässä tavoitteena on saada aikaan turvallinen, avoin, ystäv- käyttäjäystävällinen ja edullinen eläketuote aikaan. Tässä kuitenkin tarvitaan välttämättä jäsenvaltioita, koska vaan vain ne voivat tarjota samanlaisia tuotteita, joita voidaan verrata kansallisiin tuotteisiin. Ja vasta kun nämä ehdot täyttyvät, voi pan-eurooppalainen yleis, yleinen eläketuote olla toteuttamiskelpoinen. Ja nämä ajatukset heijastuvat tarkistuksissani PEP-tuotteista. Kilpailua ja todellista sisämarkkinaa eläkkeissä voi syntyä vain, jos otamme käyttöön uusia rakenteita. On hyvä, että PEP pyritään saattamaan käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on kunnianhimoista, mutta aikataulu kuitenkin vaikuttaa liian kunnianhimoiselta ja siksi rahastoosuuksien tarjoamisen määräaika on pidennettävä viiteen vuoteen. Ekon suhtautuu tähän määräaikaan avoimesti Komissio puhuu kolmesta vuodesta, neuvosto kymmenestä vuodesta. Siksi tässä pitäisi olla tällainen, tällaisia rahastoosuuksiin liittyviä kumppanuuksia, jotta näitä tuotteita voitaisiin tarjota kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä on varmasti suuria haasteita tarjoajille. Ja ehdottaisin siksi, että rahastoosuuksiin liittyvissä kumppanuuksissa tehdään rajat ylittävää yhteistyötä. Tämä olisi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten etujen mukainen malli. Tarvitaan siis äh, turvallinen, toimiva, avoin, käyttäjäystävällinen tuote. Pitäisi olla tarjolla esimerkiksi aina standardi-investointivaihtoehto, mutta tässä välttämätöntä on se, että sijoittajalle maksetaan ainakin kaikki se, mitä hän on sijoittanut siihen asti ja myös kaikki kulut katettaisiin. Tämä ei ole mikä tahansa sijoitustuote, vaan eläketuote. Sitten neuvonta. Monet kuluttajat, heillä ei ole kylliksi tietoa. Jotta kuluttaja voisi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, pitäisi käyttää apuna tällaista päättelykaavaa, jonka EIOPA e kehittää. Tässä katsottaisiin, onko PEP-sopimuksen tekeminen yleisesti ottaen oikea ratkaisu asiakkaalle. Lisäksi olisi katsottava oletusarvoisen vaihtoehdon erilaisia muunnelmia jotta asiakas on selvillä eroista ja voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen. PEP e on tuote, jota voivat tarjota kaikki kriteerit täyttävät tarjoajat. Tässä voisi olla erilaisia kumppanuuksia, vaikka pääoma esimerkiksi olisikin turvattu. Kun katsotaan maksuja, Ainakin standardivaihtoehdossa pitäisi ottaa tietyt kysymykset huomioon. Esimerkiksi 30 prosentin maksuosuus alussa. Ja jos kyseessä ei ole standardimalli, siinä pitäisi olla erilaisia joustavia toimintamahdollisuuksia. Tärkeää sille, että PEP toimii, on jäsenvaltioiden tuki. Vain jäsenvaltiot voivat antaa samanlaisia verokannustimia PEP-tuotteille kuin kansallisille tuotteille, ja ainoastaan tässä tapauksessa PEP-tuotteet voivat olla houkuttelevia. Jotta kuluttajansuoja on korkeatasoista, tehdään on jätetty tarkistuksia ja konkretisointiehdotuksia. Ensinnäkin mainontasäännökset ja sopimusta edeltävät tiedot. Tässä pitäisi poistaa viittaus PRIP-tuotteita koskevaan asetukseen. Lainsäädäntö selkiytyisi ja oikeusvarmuus paranisi tätä kautta. Ensimmäisessä osassa kuva- kuvaillaan PEP-tietoja yleisesti ja toisessa osassa sitten katsotaan jäsenvaltiokohtaisia sääntöjä, kuten vähimmäismaksut ja eläkeen alkamisaika. Sitten EUPA tässä on tärkeää, että saamme eurooppalaisen tuotteen, jolla on eurooppalainen merkintä, ja siksi on tärkeää, että EIOPA sertifioi tämän, ja yhtä tärkeää on, että kansalliset viranomaiset myös valvovat näiden tuotteiden tarjoajia. Sitten PEP-sopimus. Sopimuksessa säädellään tärkeistä asioista, kuten irtisanomismahdollisuudesta tai vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmistä. Tämä on kuluttajien kannalta hyvin tärkeää. Toivottavasti valiokunta voi tätä lähestymistapaa tukea. Hyvät kollegat, odotan innolla teidän kommenttejanne ja tulevaa yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. And then, um, as a... Kiitos oikein paljon. SED-ryhmän varjoesittelijä edustaja Jaakonsaari, olkaa hyvä. Kiitoksia esittelijälle oikein paljon. Te olette tehneet hyvää työtä ja parantaneet tämän esityksen selkeyttä. Kiitos siitä. Ja arvostan esittelijän lähestymistapaa, jossa korostetaan asiakkaan suojaa. Se on mielestäni erittäin tärkeää ja alleviivataan sitä, että tämä PAPP on eläkesäästötuote eikä pelkästään sijoitustuote. Se on minusta tärkeää. Komission ehdotus on todellakin tervetullut ja se vastaa, vastaa niitä haasteita, joita tämä aika antaa meille. Työelämä on muuttunut, työnkuvat ovat muuttuneet, etenkin nuoremmat sukupolvet muuttavat työn perässä ja toivottavasti muuttavat työn perässä EU-maasta toiseen. Samalla täytyy kuitenkin korostaa, että kysymyksessä on vapaaehtoinen eläketuote, joka täydentää, siis ei korvaa, lakisääteistä tai ammatillista eläketurvaa. Äh, tämä siirrettävyysominaisuus on oleellinen osa tätä PAPP-tuotetta äh, ja tämän uuden tuotteen pitää tarjota vaihtoehtoja myös pienituloisille ja tähän myös korostitte sitä. PAPP on EU-tuote ja tässä kysymys on erittäin vahvasti myös luottamuksesta, että kansalaisten pitää luottaa EU-merkintään ja tämä asettaa erityisen paljon vastuuta Euroopan unionille. Ja siksi on tärkeää, että lainsäädäntö on selkeää, ja tuotteen keskeisiä elementtejä ovat korkea asiakkaansuoja ja riittävä riskinhallinta. Etusijalla on turvallinen, yksinkertainen ja kustannustehokas oletusvaihtoehto, ja tämä on tärkeää erityisesti pienituloisille säästäjille. Suurin osa tavallisista säästäjistä ei ole mitään sijoitusguruja, eivätkä ymmärrä monimutkaisia sijoitusvaihtoehtoja. Tämän oletusvaihtoehdon tulee turvata eläkesäästäjän pääomaa. Siis turvata koko sijoitettu pääoma ennen kuluja ja jos mahdollista myös inflaatio huomioon ottaen, jotta PAPP-säästäjät saavat ainakin sijoitetun pääomansa takaisin. Tässä yhteydessä komission ehdottama pääoman takaus on kuluttajalle vähän harhaan johtava komissio puhuu vain pääoman takauksesta kuluvähennyksen ja inflaation jälkeen. Tätä pitää selkeyttää. Muita sijoitusvaihtoja voi tarjota, kunhan ne ovat kustannustehokkaita ja selkeitä riskituotto-odotusten suhteen. Kuten aina, yksityiskohdat ovat tärkeitä, mutta valitettavasti komission ehdotus ei ole kovin selkeästi muotoiltu ja tämä luo sitten epävarmuutta. Voin tukea esittelijä ehdot tarkistuksia, kuten kulukatto, jotta liialliset hallintokulut ja maksut eivät syö säästäjien eläkesäästöjä. Tämä on erittäin tärkeää. Ja sitten tuen eh, työkalua päätöksentekoa varten, tämä niin sanottu decision tree, joka auttaa sitten säästäjiä valitsemaan sopivan PAP-tuotteen. PAPP-tarjoajilla on mahdollisuus luoda rajat ylittäviä kumppanuuksia osastojen tarjoamiseksi, eli Partnerships for Compartments, jotta PAPP-tuotteen siirrettävyys voidaan taata kaikissa jäsenmaissa. Tämä on myös erityisen tärkeää. Näiden lisäksi minusta ja omat ehdotukseni korostavat näitä asioita. Säästäjillä tulee olla oikeus vaihtaa palveluntarjoajaa joustavasti, jotta säästäjät voivat päästä irti huonoista sopimuksista. Palveluntarjoajan vaihdossa maksujen ei tulisi yrittää yhden prosentin tai yli 150 euroa. Sitten riitojen ratkaisussa haluan taata kuluttajille oikeuden kollektiiviseen oikeussuojaan. Tämä uusi PAPP-tuote on EU-tuote, joten hyväksymisen tulee olla Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tehtävä, mutta sen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. PPP-asetuksen tulisi olla johdonmukainen ja yhteensopiva pääomamarkkinaunionin tavoitteiden kanssa ja asetuksen tulisi sitten sisällyttää myös ympäristö- sosiaalisia ja kestävän kehityksen kestävän rahoituksen investointikohteita. Luulen, että erityisesti nuoret sukupolvet korostavat tätä. Kiitoksia. Thank you very much. And then for the ECR we have uh, Mr. Kiitos. Edustaja Vesius on ECRn varjoesittelijä ja hän pyysi minua pahoittelemaan puolestaan. Hänellä on toinen sitoumus tälle päivälle, joten hän ei päässyt paikalle. Hän seuraa tätä asian kehitystä tarkkaan ja hän aikoo tehdä tarkistuksia enemmän aikaa, totta kai. ECRllä on joitain huolenaiheet, jotka liittyvät tähän ehdotusluonnoksen. Ulrike Trebesius pyrkii oikaisemaan nämä näkemänsä ongelmat tarkistuksissa, joita hän esittää. Ja nyt ryhmän nimissä edustaja Selimovic, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää tästä luonnoksesta, joka luo hienon pohjan keskusteluillemme. Keskityn kolmeen seikkaan siirrettävyys, vaihtaminen ja kuluttajan suoja. Ensin siirrettävyys. Komissio alkuperäisessä ehdotuksessaan halusi huolehtia siitä, että tarjoajien on mahdollistettava kumppanuus kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä tuntuu mahdottomalta ja hyvin haasteelliselta pienemmille yksiköille, joilla ei ole mahdollisuutta tällaista tehdä. Ekonin mietinnössä kuitenkin jätetään täysin markkinoiden varaan se, missä PEPP e palveluiden tuottajat mahdollistavat rahastoosuuksien kumppanuuden. Tämä ehkä vähentää kuitenkin tätä yleiseurooppalaisuutta, joten pitäisi huolehtia siitä, että mahdollisuus on useassa jäsenvaltiossa, että tulevat PPP-tarjoajat voivat vastata tähän yleiseurooppalaisuuteen. Näin pitäisi suhtautua näihin ehdotuksiin. Sitten palveluntarjan vaihtaminen. Tällainen vaihtaminen on mahdollista ehdotuksessa PPP-säästöille ainoastaan silloin, kun jäädään eläkkeelle. Tämä ei tunnu ihan loogiselta, erityisesti jos velvollisuutta ei ole näiden kansallisten osuuksien avaamisesta. Haluaisin vahvistaa tätä vaihto-oikeutta, erityisesti siirtymäaikana, jolloin PPP-tarjoajat eivät ole vielä avanneet kaikkia kansallisia rastoosuuksia. Komission ehdotuksessa on ehdotusta voidaan vaihtaa viiden vuoden välein. Ja sitten lopulta kuluttajansuojakysymyksiä. Ekon ja IMKO teksteissä on hyviä kantoja, erityisesti mitä tulee avaintieto asiakirjan oikeuteen saada neuvoa. Kiitos uudestaan, kiitos esittelijälle. Mielenkiinnolla kokoonnun. Olen mukana varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja sitten kuin nimissä edustaja De Jong, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä PEP-tuotteen soveltamisalassa, siinä miten komissio sitä esitti, niin esittelijä on tässä tehnyt erinomaista työtä IMKon näkökulmasta tai lausunnonlaatija. Hän on vahvistanut tätä esimerkiksi lisäten tiedotusoikeutta, tiedonsaantioikeutta ja auttaen niitä, jotka eivät välttämättä helposti ymmärrä sitä, minkälaisia riskejä tai hyötyjä tuotteessa voi olla. Ongelmani komission koko ehdotukseen liittyen on erilainen. Jos sanotaan, että tässä halutaan nyt katsoa pikemminkin nuoria tai heikkotuloisia, pienituloisia, niin tällaisissa yksityisissä eläkejärjestelmissä on katsottava kansallisia järjestelmiä. Jos toista pilaria ei ole tai ensimmäinen pilari on hyvin heikko, niin silloin ei ole hirveästi vaihtoehtoja mutta en tiedä lähtisivätkö monet vapaaehtoisesti ostamaan tällaisia eläketuotteita. Eivät nuoret välttämättä pohdi vielä sitä, mitä sitten vanhemmalla iällä tapahtuu. Ja tämä on aina se epäilys, joka minulla on ollut kolmanteen pilarin liittyen. Ja kysyisin lausunnon laatijalta, miten tämä toimii Alankomaiden kaltaisten maiden osalta, jossa toinen pilari on hyvin voimakas ja siellä yksityisten ammatinharjoittajienkin osalta halutaan taata se, että on jonkinlaisia kollektiivisia eläkejärjestelyitä, eli samantyyppisiä kuin kakkospilarissa. Eli vaikuttaako tämä mitenkään tuohon järjestelmään? Ja lähtevätkö toisen pilarin eläkerahastot sitten tarjoamaan tällaisia yksityisiä rahastoja, jos ottaa huomioon niiden omat toimet. Nämä ovat minulle mieleen tulevia kysymyksiä. Jos näemme, että eläkkeistä tulee entistä enemmän markkinatuotteita eikä tällaisia kollektiivisia, kuten niissä maissa, joissa toinen pilari on voimakas, tämä on hieman huolestuttavaa ja täytyy katsoa myös tämän ehdotuksen sivuvaikutuksia. Olisi hienoa, että kävisimme keskustelua myös tämänkaltaisista asioista. Tämä liittyy siis tietysti komission valitsemaan lähestymistapaan, ei esittelijän. Itsessään tämä aiheuttaa kyllä suurta huolta, jos emme saa vietyä toisen pilarin kollektiivisia järjestelyitä paremmin eteenpäin. Tämä on hankalaa. Ja vielä lopuksi yksittäiset vakuutukset tai eläkkeet, kuten tässä joka on rahoitustuote, jota on hankala ymmärtää, niin palvelun tarjoajat varmasti haluavat tarjota neuvoja, mutta hyvin usein samalla unohtavat kertoa, että jos tämä tehdään vaikkapa puhelimitse, niin neuvot ovat maksullisia. Eli jos Tämä kaikki on hankalaa. Täytyy muistaa, että myös neuvontaan liittyy tietty kaupallinen, tietty kaupallinen puoli ja siihenkin täytyisi pureutua. Eli pitäisi olla jonkinlainen maksimikustannus tässäkin. Kiitos oikein paljon. Vihreiden nimissä edustaja Soltas, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Minäkin haluaisin kiittää esittää esittelijää, valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että yleiseurooppalainen henkilökohtainen eläketuoteehdotus komissiolta on hyvä, koska näin kannustetaan Euroopan kansalaisia investoimaan yksityisiin tuotteisiin, työtustuotteisiin. Mutta meidän pitää olla hyvin tarkkana, erityisesti kun ajatellaan mahdollista riskiä. Kuten valmistelijan ja esitellyt, jäsenvaltioiden kesken on suuria eroja henkilökohtaisten eläketuotteiden osalta. Ja ne on otettava huomioon. Yhtenäismarkkinat ovat hyvin pirstaloituneet tällä hetkellä, joten jotta tuotteista saataisiin tosiaallisen hyödylliset, tarvitaan rajat ylittävyyttä, helppoa pääsyä näihin tuotteisiin. Ja niistä annettavan tiedon pitää olla yksinkertaisesti käyttäjän ymmärrettävissä ja avointa. Kuten valmistelija mainitsi, täyttä tukea tarvitaan nyt jäsenvaltiolta, jotta nämä tuotteet voivat toimia kunnolla. On tiedostettava, että PEPP e ovat vapaaehtoisia ja on tarjottava kuluttajille sopivin vaihtoehto – kun ajatellaan, miten markkinat toimivat tänä päivänä. Tarkistuksissa, joita aion esittää ryhmäni nimissä, aion viitata siihen, miten tärkeää on huolehtia juuri kestävyydestä. Ja samoin on tärkeää huolehtia siitä, että palveluntarjoajat ymmärtävät siirrettävyyden merkityksen. Samoin on painotettava sitä, että nähdään, minkälaisia kumppanuussopimukset ovat. Tarvitaan ehkä ei jopa hyväksyntä ja palveluntarjan vaihtamismahdollisuus on tärkeä. Ryhmämme pitää tärkeänä myös sitä, että voidaan vaihtaa koska tahansa siis ja ilmaiseksi viiden vuoden välein. Tässä muutamia seikkoja, jotka halusin mainita mutta mielelläni käyn lisäkeskusteluita tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Schwab. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää lausunnonlaatia tästä erinomaisesta työstä. EPPllekin. Hänen tekemänsä muutokset näillä suurilla markkinoilla – menevät oikeaan suuntaan. Jäsenvaltiossa voidaan päästä tämänkaltaisten tuotteiden pariin vain, jos tämä nivoutetaan toimintaympäristön oikealla tavalla. Eli tässä puhutaan verokannustimista, ne ovat tärkeitä, mutta täytyy tunnustaa, että verokannustimista ovat yksinomaan vastuussa jäsenvaltiot, Ja tässä komission lähtökohta on ehkä hieman ristiriitainen. Sitten se, mistä De Jong puhui, turvallisuus ja kuluttajan suoja. Colin de Langen tekevät, tekemät tarkastukset tuovat mukanaan turvallisuutta Näiden tuotteiden pitäisi tietysti toimia rajat ylittävästi ja tässä tarvittaisiin jonkinlainen kestävä väline. Tässä lähestymistapa on esittelijät aivan oikea. Toivottavasti tässä päästään vielä eteenpäin tällä valikaudella, koska tämä olisi tärkeää sisämarkkinoilla sellaisille työntekijöille, jotka siirtyvät maasta toiseen. Kiitos. Määräaika tarkistusten jättämiselle on toukokuun toinen päivä kello 12. Joten melko pian ensi viikolla tämä tarkoittaa sitä ajanteeksi komissio. Ilmeisesti komission edustettuna. Siellä Olkaa hyvä. Pahoittelut, että hätäilin tässä hiukan. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia valmistelijalle. Hienoa, että saimme käydä alustavia keskusteluita jo. Olemme valmistelleet tätä aloitetta pitäen mielessä sisämarkkinoilla kansalaisten edut. Emme saisi unohtaa sitä tosiasiaa, että tänä päivänä tarjotaan hyvin vähän henkilökohtaisia eläketuotteita unionin tasolla. Kaiken kaikkiaan ainoastaan viidessä jäsenvaltiossa on yli 15 prosenttia kotitalouksien varoista sijoitettuna henkilökohtaisiin eläketuotteisiin. eläkekuilu on suuri ja suurenemaan päin tulevaisuudessa. Complementary products has the... Täydentävien tuotteiden kautta pyritään auttamaan. Siinä otetaan huomioon kuluttajien kansalaisten tarpeet Euroopan unionissa. Tämä ehdotus on nähty sellaisena tuotteena, tuotteena, joka on yksinkertainen, turvallinen, avoin ja tehokas. Näistä syistä on tietyt harmonisoidut säännöt, jotka koskevat neuvonantoa, kuluttajan tiedottamista, sitä miten suojellaan kuluttajan etuja, mahdollisuus vaihtaa palvelun tarjoajaa, jos kuluttajalle tyytyväinen siihen, minkälaista palvelua tietty palvelun tuottaja meille tarjoaa. Ja ehkä innovatiivisin osio tätä ehdotusta on se, että on ehdotettu mahdollisuutta päästä osalliseksi aidon yleiseurooppalaisen tuotteen osalta. Eli kun kuluttaja muuttaa Euroopan unionin sisällä, kuluttaja voisi edelleen maksaa tai sijoittaa samaan tuotteeseen. Tämä on hyvin tärkeä asia – me olemme konsultoineet laajasti ennen tätä ehdotusta ja kuluttajien palaute oli sellaista, että markkinat ovat kovin pirstaloituneet ja että kuluttajat jäävät lukkoon yhden tuotteen kanssa eivätkä pysty muuttamaan Euroopan unionissa tämän tuotteensa kanssa. Ja tämä tietenkin haittaa heidän taloudellista tilannettaan siinä vaiheessa, kun he pääsevät eläkeikään. Me kuuntelemme totta kai hyvin tarkkaan valmistelijan, varjovalmistelijoiden kantoja, kaikkien niiden, jotka osallistuvat tähän työhön ja antavat meille tukea. Ja tulevaisuudessakin jatkamme työntekoa niin, että lopputuloksena on parannettu tuote. Toivomme, että tämä työ saadaan päätökseen ennen tämän lainsäädäntökäyden loppua. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Kuten sanoin, määräaika tarkistusten jättämiselle toinen päivä toukokuuta puolelta päivin ja sitten me käsittelemme kesäkuisessa kokouksessa tätä asiaa. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan lausuntoluonnoksen käsittely vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto Euroopan – unionissa. Matais Miltenburgin valmistelija. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, kun aika on jo kulunut näin paljon. Kiittäisin komissiota tästä tärkeästä toimintasuunnitelmasta, kun puhutaan Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamisesta. Meidän on katsottava vaihtoehtoisia polttoaineita. Lisäksi sähkö ja vety ovat tulevaisuutta ja siksi on hyvin tärkeää, että Euroopalla on johtorooli myös maailmanlaajuisesti. Siksi tarvitaan hyvin kunnianhimoista politiikkaa, kun puhutaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurista. Infrastruktuuria tarvitaan, jotta voidaan huolehtia siitä, että kuluttajat voivat helposti vaikka siirtyä sähköautoihin. Minä pidän kuluttajaa keskeisessä asemassa omassa lausunnossani. Kulut kuluttajien pitää voida tulevaisuudessa yhtä helposti voida käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita verrattuna nykyfossiilipolttoaineisiin. Tätä varten tarvitaan tiettyjä asioita. Ensinnäkin kuluttajien pitää saada selkeää luotettavaa tietoa siitä, missä voidaan esimerkiksi ladata sähköautoja. Lisäksi kustannustietojen pitää olla selkeitä. Kun auton hankki haluaa tietää, mitkä ovat vaihtoehdot kun, ja kustannukset, kun siirrytään perinteisestä polttoaineesta vaihtoehtoisin. Avointen alustojen kautta kaikkien pitää saada tarvittavaa tietoa näistä aiheista. Lisäksi on tiedettävä, mitä lataaminen maksaa. Eli kun ajaa sähköauton johonkin latauspisteeseen vaikka ulkomailla, pitää saada tietää, miten paljon lataaminen maksaa. Toinen kysymys liittyy maksupalveluihin. Tärkeä osa toimintasuunnitelmaa, koska jotta voidaan tehdä houkuttelevaksi kestävän liikkuvuus, täytyy huolehtia siitä, että maksupalvelut ovat yhteen toimivia. Kaikkialla Euroopassa pitää voida yksinkertaisesti maksaa. Siksi tarvitaan eurooppalainen lähestymistapa – komission tulisi tehdä selkeäksi se, mitä lainsäädäntöä tässä tarvitaan hyvin painokkaasti lausuntoluonnoksessa. Niin sanoa, että meidän pitää kannustaa komissiota, mutta samalla pitää olla riittävästi aikaa arvioida, mitä tässä tarvitaan. Puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että Euroopan pitäisi pyrkiä vähähiilisyydessä todella maailman johtajaksi. Tässä tarvitaan yhteistyötä EUn toimielinten jäsenvaltioiden ja tämän teollisuuden alan kesken, jotta voidaan yhdessä huolehtia siitä, että saadaan hyvä infrastruktuuri vaihtoehtoisille polttoaineille. Tämä on tärkeää. Tietenkin tarvitaan tukea, ehkä tukiaisia tai lainoja, mutta kun ajatellaan kuluttajaa, se on tärkeää myös omassa maassani – Alankomaissa on nähty, mutta myös Norjassa, että joskus tarvitaan verokannustamia, jotta kuluttaja saadaan siirtymään enemmän vaikka sähköisen liikkuvuuden suuntaan. Lopuksi sanoisin, että ainoastaan yhdessä voimme huolehtia siitä, että kestävästä liikkuvuudesta tulee eurooppalainen menestystarina. Tämä on hyvin tärkeä. Mielelläni käyn lisäkeskusteluita varjoesittelijöiden ja imkojäsenten kanssa. Ja tarkistukset käsittääkseni voidaan ehkä tähän vielä pitää jättää viimeistään huomenna. Kiitos. Kiitos oikein paljon todellakin. Tarkistusten jättämisen määräaikaan huomenna kello 12, hyvin pian siis. Varjaesittelijänä EPPn nimissä ensin Josta Vaidere. Uh, thank you very much. Um... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tässä valmistelija van Miltenbergia hänen tekemästään työstä ja me voimme yleisesti tukea hänen ehdotuksiaan. Olen jättänyt jo joitakin tarkistuksia, joilla korostetaan komission toimintasuunnitelmaa. Ja haluaisin painottaa sitä, että kun kehitetään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria. Se on tärkeää ei pelkästään EUn maailmanlaajuiselle kilpailuasemalle, vaan myös energian toimitusvarmuudelle unionissa. Tällä hetkellä, kuten tiedämme, liikennealamme on hyvin riippuvainen öljyn käytöstä ja raakaöljystämme tuodaan noin 30 prosenttia Venäjältä, joka ei välttämättä ole kaikkein luotettavin kumppani. Joten Siksi meidän pitää todella painottaa vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämistä, jotta voisimme olla vähemmän riippuvaisia tuonnista. Komission pitäisi myös painottaa jatkossa teknologia teknologiaa neutraalia lähestymistapaa ja on katsottava erilaisia teknologioita infrastruktuureissa, jotta voidaan myös tarjota tietoa valinnanvaraa. Haluaisin myös korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että meillä on olemassa infrastruktuuria vaihtoehtoisille polttoaineille ja sitä, miten tämä myös liittyy siihen, miten kuluttajat hyväksyvät nämä uudet järjestelmät. Tarvitaan kyllin laaja kattavuus, jotta voidaan vastata kuluttajien tarpeisiin. Haluaisin myös painottaa sitä, että meidän on lisättävä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin investointeja. Ja kun katsotaan nyt tulevia monivuotisia rahoituskehyksiä, olen ollut laajasti mukana näissä keskusteluissa. Komission tekemässä uutta ehdotusta toinen viidettä, joten toivottavasti rahoitusta löydetään myös näille erittäin merkittäville toimille. Kiitos. Kiitos oikein paljon. SD-ryhmän nimissä edustaja Grappini. Mulțumesc, doamna președintă. Ehm, cred că aici toți raportori... Kiitos paljon puheenjohtaja. Mielestäni kaikki varjoesittelijät ovat yhtä mieltä meidän esittelijämme tekemän ehdotusten kanssa. Liikennevaliokunnasta me annamme vain lausunnon, mutta se meidän pitäisi olla samalla autopituudella IMKO-lausuntojen kanssa. Minä olen korostanut paljon komission ehdotusta, jossa puhutaan vähentämistä aina 40 prosenttiin asti päästöissä vuoteen 2030 asti. Tämä toivomus toivottavasti on toivottavasti tämä jaetaan kaikkien muiden ryhmien toimesta kuin myös aloitteen tekijän kannalta on selvää, että tässä ollaan vähän vajepuolella, koska nyt on, pitäisi ymmärrätä, mitä jäsenvaltiot voisivat tehdä, joilla ei tällä hetkellä ole minkäänlaista perusrakennetta sähköautoa ajatellen esimerkiksi, miten voimme saada yhteneväistä, yhtenäistä toimintaa alueellisella tasolla esimerkiksi, miten me voisimme auttaa näitä jäsenvaltioita, joissa on puutetta vajetta täydentää lähes olematonta perusrakennetta, kun ajattelemme esimerkiksi vaihtoehtoisia polttoaineita. Monilla alueilla, monissa jäsenvaltioissa on syrjäisiä kaukaisia alueita, jonne vaikea kulkuisia pääsyltään. Eli silloin, jos me puhumme vähähiilisyydestä ja sen tavoitteista, jos me haluamme laadullista liikennettä meidän kansalaisillemme. Meidän täytyy päästä sopuun kaikkien sektoreiden kanssa koko ketjussa auton valmistajien kanssa, instituutioiden toimielien valvontatoimijoiden kanssa ja myös kuluttajasuojajärjestöjen edustajien kanssa. Mielestäni mietintö kuitenkin on näillä linjoilla, eli olemme samoilla altapituksilla. Meidän pitää saada myös järkevää lainsäädäntöä, jossa otettaisiin huomioon kaikki nämä mainitsemani elementit, eli välttämätön perusrakenne, siirtyminen vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja myös tiedon saanti ja tiedon välittäminen. Ja meidän pitää saada myös kuluttajat kuuntelemaan tätä, koska kuluttajan itse päättää, siirtyykö hän hiiliseen liike- liikennemuotoon. E Kiitos paljon ESR nimessä Dan Dalton, mutta hän haluaa pahoitella sitä, että hän ei päässyt paikalle, mutta hän pyysi minua puhumaan puolestaan. ESR tukee Alden valmistelijaa tämän lausunnon osalta. Pitää hyvänä komission toiminta ohjelman vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin osalta. Tarvitaan avointa, ymmärrettävää tietoa kuluttajille, se on tärkeää. Lisäksi hän puoltaa yhteen toimivuutta maksujärjestelmien osalta, mutta hän haluaisi muuta kuin lainsäädäntöratkaisua silloin, kun se on mahdollista. Yleisesti ottaen aloitteet ovat myönteisiä. Kuitenkin hän pitää tärkeänä sitä, että teollisuuden ala pääsee johtamaan kehitystä ja näin vastataan parhaiten kuluttajien tarpeisiin. Meidän on vältettävä Roads to Nowhere-tyyppistä ratkaisua. Infrastruktuuria pitää kehitellä älykkäästi uusien älyajoneuvojen osalta. ECRL olisi myös vähän kysymyksiä siitä, miten tätä loitetta rahoitetaan – tässä tarvitaan valtavia investointeja, mutta ei ole ihan selvää, tulevatko nämä varat täysin julkisista varoista. Tässä Dan Daltonin kannat. Ja sitten Gwen nimissä, enpä tiedä, Dennis, puhutko Gwen nimissä vai et? Olet ainoa Gwen jäsen täällä läsnä. Selvä. Vihreiden nimissä Pascal Duran, mutta en näe häntä täällä, joten voimme siirtyä suoraan komission puheenvuoroon. Olkaa hyvä. Yeah, good, good morning and thank you for inviting us for this meeting. Um, so we are, we are very happy to, to see that you, that you welcome the, the action plan. Kiitos. Hyvää huomenta kaikille. Me varsin tyytyväisiä tästä tekstistä ja olemme tyytyväisiä myös senkin suhteen, että meidän esityksessämme, meidän ehdotuksemme on otettu kaikissa tärkeissä kohdissa esille hyvin esittelijän toimesta. Me haluaisimme tietysti nollapäästöisiä ajoneuvoja tai hyvin vähäpäästöisiä ajoneuvoja kun meidän täytyy tajuta, että järjestelmä pitää muuttua, on kyseen ajoneuvoista, tarvitaan infrastruktuuria, mutta tarvitaan myös kuluttajilta tiettyä muutosta käyttäytymissä, mutta heidät pitää saada tajuamaan tämä. Me hyväksyimme viime marraskuussa liikkuvuuspaketin. Siinä kyllä myös ehdotetaan tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa Tämä on suuren luokan kysymys ilmasto. Se liittyy kiinteästi ajoneuvopolitiikkaan. Kun me haluamme vähentää CO2-päästöjä, me haluamme myös, kun me ajattelemme direktiiviä puhtaista ajoneuvoista, jossa puhutaan myös toimintaohjelmasta, jossa halutaan myös painottua vahvemmin infrastruktuuriin, kuten täällä on sanottu. Meidän pitää myös siis paneutua kuluttajiin, miten he käyttäytyvät te oti, hahmottelitte monia kohtia, olemme monesta yhtä mieltä, siis jos ajattelemme yhteen to- toimivuudesta, niin se on meille yksi tärkeimmistä painopistealueista. Me tarvitsemme näinä aikoina yhä enemmän yhteen toimivuutta, yhteen sopivuutta, kuten esittelijä sanoo, kuljettajan pitää pystyä ladata autonsa joka paikassa EUn alueella, niin kuin hän teki perinteisillä ajoneuvoilla – Eli me teemme paljon työtä onnistuaksemme tässä, mutta ensivaiheessa pitää, me haluamme lähteä luonnostelemaan infrastruktuureja jäsenvaltioissa. Yhdeksän jäsenvaltiota ovat pyytäneet yhteistyötä kanssamme tässä työssä. Ja mm, tästä mm, me kiinnostumme myös maantieteelliseen paikantamiseen. Me haluamme enemmän dynamiikkaa esimerkiksi reaaliajassa toteutettu työ. Me haluamme myös ajatella ne kaikkia kuluttajia, jotka jo, heillä koska heille jaetaan niin paljon tietoa, he eivät välttämättä aina tiedä infrastruktuurin olemassaolosta, eli missä nimenomaan he voivat ladata sähköautonsa. Sitten toinen vaihe vaihtoehtoisten polttoaineiden polttoaineiden käyttöä valvova laitos, instanssi, järjestelmä, joka valvoo kaikkea tietoa vaihtoista polttoaineista, se pitäisi keskittää toisessa vaiheessa siten, että voisimme luoda jonkunlaisen laskentajärjestelmän. Kuluttaja voi silloin nähdä, miten tulee maksamaan vaihtoehtoista polttoainetta käyttävä ajoneuvo. Tämä on kaikki paljon helpompaa kuluttajalle. Hän voi silloin tehdä helpommin päätöksen, haluaako hän tämän tyyppisen uuden ajoneuvon. Meillä meillä on lausuntoluonnos, jos me haluamme myös verrata hintoja, jos me haluamme, me haluamme myös verrata polttoaineiden hintoja, mm, on toimeenpanosäädös on myös otettu käyttöön tätä vertailutyötä varten varten olemme päässeet sopuun joiden jäsenvaltioiden kanssa. Se tullaan hyväksymään tämän vuoden loppuun mennessä, tämän vuoden aikana myöhemmin tässä näin lyhyesti, mutta olemme erittäin iloisia, kun voimme tehdä tästä selkoa teille muutaman kuukauden kuluttua. Kiitos oikein paljon. Edustaja Van Miltenberg, haluatteko reagoida ehkä ihan lyhyesti? Ihan lyhyesti, pari minuuttia. Kiitokset että osallistuitte keskusteluun. Opitte esiin tärkeitä seikkoja, jotka varmasti tulevat tarkistuksissa esiin. Teknologian neutraali lähestymistapa ensinnäkin ja toinen liittyy siihen, että tarvitaan yhteyttä infrastruktuurin levittämisen ja tietenkin silloin tarvitaan kuluttajien luottamusta siihen sekä sähkön että vedyn osalta. Toivon, että nopeasti voimme saada kompromissitarkistuksia aikaiseksi. Ja sitten varmasti voimme kokoontua varjoesittelijöiden kesken tai jos tarkistuksia ei ole niin paljon, niin ehkä kielellisen menettelyn kautta. Toivottavasti kuitenkin saamme ajoissa tämän lausunnon valmiiksi Itran valiokuntaankin. Kiitos paljon, onnea menestystä. Tämä tarkoittaa sitä, että, tai muistutan vielä, että tarkistusten jättämiselle on huomenna. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme, jos kaikilla, jos kaikki ovat valmiina, voimme siitä äänestyksiin. Today, I will wait for one minute maybe. Ehkä odotamme tässä vielä hetken, jotta kaikki pääsevät istumaan. Mm-hmm. Okay, so if everybody is seated... No niin, jos kaikki ovat nyt päässeet omalle paikalle, voimme ottaa ensimmäisen äänestyksen, joka koskee Sveitsiä, sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet, yksi ainut äänestys koneäänestyksenä. Saman tien äänestys alkaa.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 Kolme puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Seuraava äänestys on sekin vain yksi äänestys uuden ammattia koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi. Ja tämä koskee neuvotteluvaltuutusta ennen kuin hyväksytään uusi asetus ja äänestys alkaa. Yes, I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 25 puolesta, 4 vastaan. Hienoa, kiitos. Andreas, haluatko sanoa tästä jotakin? Jos et, siirrymme viimeiseen äänestykseemme tänään. Pilottihankkeet ja valmistelutoimet vuoden 2019 talousarviossa. sanon hankkeen nimen. Niillä on aika samat numerot. Ensin mahdollisten epäreilujen kuluttajaprofilointien valvonta. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten toiseksi kaupallisten takkeiden käyttöönotto elinkaaressa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas koskee pk-yritysten, sosiaalisten yritysten toimia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten matkailulaadun arviointi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mahdolliset laatuerot yhtenäismarkkinoilla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nettisovel applikaatiot ja erilaiset esteettömyysehdot puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vielä lopuksi luovuus- ja innovaatioilmastohanke puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin äänestykset on hoidettu. Ja pääsemme eteenpäin esityslistalla. Käymme keskustelua. Ja pyytäisin nyt niitä, jotka poistuvat salista, toimimaan hiljaa. Okay, so we will start. No niin, otamme siis keskustelun massadatan analysoimisesta ja itseopivasta tekoälystä. Ja mukana keskustelussa on suurlähettiläs Juan. Voitte varmastikin kertoa, miten nimenne äänetään. Ja paikalla on myös norjalaisia tieteilijöitä ja lakimiehiä. Tervetuloa kaikille tänne valiokuntamme kokouksen Kiitos siitä, että pääsitte paikalle. Ja nyt antaisin välittömästi puheenvuoron suurlähettilälle. Uh, Kiitos oikein paljon. Tuntuu hyvältä, että voin palata Euroopan parlamenttiin, erityisesti tähän valiokuntaan, jossa olen käynyt melko usein. Tällä kertaa on todella ilo tulla tänne kertomaan vähän uutta tietoa tekoälystä ja sen sovelluksista kaikilla yhteiskunnan aloilla. Olemme erityisen tyytyväisiä voidessamme todeta, että EU on lähtenyt aloitteisiin ja seuraamme suurella mielenkiinnolla, emme ainoastaan Euroopan komission aloitteita, mutta myös keskustelua ja niitä aiheita, joita Euroopan parlamentti ottaa esiin. Pari päivää sitten sitten 10. päivä huhtikuuta 24 jäsenvaltiota ja Norja, oma maani, allekirjoittavat julkilausuman, joka koskee yhteistyötä tekoälyn kannalta. Ja on jännä, että voi raportoida nyt Euroopan parlamentille, että meillä oli eilen kokous. Belgian oikeusministeri Kun Kiensin kanssa, joka on esittänyt kattavaa uudistusprojektia Belgian oikeusjärjestelmään. Ja me olemme ehdottaneet, että voisimme tehdä yhteistyötä Belgian kanssa, jotta voisimme edistää digitalisaatiota oikeusalalla. Ja voisimme lähteä myös määrittelemään niitä mahdollisuuksia, joita tekoälyllä saattaisi olla juristien ja kansalaisten aseman ja tehtävien parantamiseksi. Toivomme, että näin saadaan aikaan projekti, josta voi tulla pilottihanke ja joka voisi myös luoda pohjan ehkä eurooppalaiselle yhteistyöhankkeelle, jotta voidaan edistää tekoälyn käyttöä. Minulla on Ansisin johtokunnan johtaja ja Martin Hoff ja pyytäisin häntä esittelemään tätä teknologiaa ja sen sovelluksia, koska tätä käytetään Norjassa jo tällä hetkellä. Lisäksi ehdottaisin, että myöhemmässä vaiheessa meillä on myös PowerPoint-esitys, kuten näette varmasti. Ja jos teitä kiinnostaa voisimme antaa yhteenvedon hankesuunnitelmallemme, jolla parannettaisiin toimintaa oikeussektorilla e-, kaikkialla EUn jäsenvaltioissa. Lupallanne puheenjohtaja antaisin puheenvuoron eteenpäin Pärmorten Hoffille, joka on johtokunnan johtaja. Asissa. Kiitoksia. On hienoa olla täällä parlamentissa. Tekoäly on asia, josta kaikki puhuvat. Ja kuten tiedätte, se on paljon muutakin kuin hienonäköiset robotit. Tekoäly oikeastaan muuttaa kaiken. Hyvä uutinen on, että monella tapaa tuntuu siltä, että Eurooppa on tässä eturintamassa. Kiina ja Yhdysvallat ovat monessa asiassa edelläkävijöitä, mutta sanoisin, että tekoälyssä tämä rooli kuuluu Euroopalle. Vasta pari päivää sitten Zuckerberg, Facebookin toimitusjohtaja, mm, antoi lausunnon Yhdysvaltain kongressissa ja sanoi, että sosiaalisessa mediassa on viiden, kymmenen vuoden kuuluttua mahdollista puuttua automaattisesti vihapuheeseen. Teknologia on jo käytössä. Ja sanoisin, että Eurooppa on eturintamassa. Mutta tarvitaan todella hyviä, hyvää rahoitusta pilottihankkeille. On tärkeää, että tässä otetaan harppaus eteenpäin. Tekoäly voi antaa uutta pontta teollisuudellemme, jos sitä käytetään oikein. Meistä tuntuu myös siltä, että yleinen tietosuoja-asetus on alalle hyväksi ja erityisesti tekoälylle. Olemme nähneet, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut ja muuallakin Tuosta asetuksesta tulee olemaan Euroopalle suurta hyötyä, koska muidenkin, muidenkin on sitä seurattava tulevina vuosina, joten olemme tuollakin alalla aivan etulinjassa. Kertoisin teille lyhyesti, että meistä tuntuu myös siltä, että Euroopan unionin digitalisaation suhteen tekoälyllä tulee olemaan hyvin tärkeä rooli. Me voimme tarkastella suuria tietomääriä. Eurooppa voi päästä eteenpäin entistä nopeammin ja tekoälyn toinen sukupolvi on helpommin käytettävä ja sitä voidaan käyttää paljon ripeämmin ja aikaisemmassa vaiheessa. Nyt haluaisimme lyhyesti esitellä hieman enemmän tätä teknologiaa. Ja esityksen pitää Ingeborg Ansis järjestöstä. Chair, members of the European Parliament, ladies and um, I will be giving a short presentation. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kollegat. Tässä teille lyhyt esitys siitä, jossa puhutaan megadatasta ja tekoälystä. computer scientist Alan Turing. 1950 Alan Turing esitti seuraavan kysymyksen. Hän oli kuuluisa tietokone asiantuntija. Hän pohdiskelikö sitä, voisivatko koneet ajatella? Ja meillä on nyt vastaus tänä päivänä tähän suureen kysymykseen. Ja vastaus on kyllä. Vastata kyllä tähän kysymykseen. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa ainakin kansainvälisen talousfoorumin mielestä vuoteen 2030 maailman taloudessa on 16 biljoonaa dollaria kilpailukyvyn takia, koska se on kaikki tekoälyn ansiota. Se tarkoittaa sitä, että tätä tekoälyä on hyödynnetty kaikilla eri sektoreilla, erityisesti julkisella sektorilla voidaan vähentää byrokratiaa, parantaa tuottavuutta, avoimuutta ja tehokkuutta. Terveyspalveluissa tekoälyn potentiaali on suunnaton. Meillä on jo paljon hankkeita käynnissä Norjassa, jossa tekoälyä, tekoäly tulee tukemaan, täydentämään potilaiden hoitoa. Jos muutamassa sekunnissa voidaan tehdä allergiadiagnooseja. Se voi joskus jopa auttaa henkilöitä heidän hoidossa, että pelastetaan heidän henkensä. Eli tässä lääketieteellinen tutkimus on hyvin hyödyn saaja. Oikeusjärjestelyssä meillä on mahdollisuus luoda hankkeita, jossa voidaan ottaa käyttöön yhteinen alusta eurooppalaiselle lainsäädännölle – jos te haluatte esimerkiksi kansallisia moduuleja, eurooppalaisia moduuleja, jotka täydentäisivät toisiaan. Ja tekoälyn avulla voidaan todella saada nämä järjestelmät täsmällisemmäksi, tehokkaimmaksi, toimivimmaksi. Ja me ajattelemme, että tämän kaltaisen hankkeen myötä me voimme vahvistaa oikeusvaltion asemaa EU-ssa. Tekoäly on, mm, sitä voidaan myös käyttää vale, valeuutisten, valetiedon välttämiseksi, josta puhutaan paljon tänä päivänä. Sehän liittyy suorasti ja epäsuorasti turvallisuuteen ja tekoäly voi tässä, äh, tässä saada hyvän käytön, kun lähdetään arvioimaan riskejä ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Äh, er- herra sanoi, tekoälyn myötä voidaan myös paikantaa vihapuheet ja poistaa ne. Tekoäly toimii siis jo nyt, mutta me tarvitsemme megatiet dataa. Kiina että Yhdysvallat omaavat kilpailuedun tässä, koska näillä mailla on suunnattomia tietopankkeuden avulla. Ne voivat muodostaa algoritmeja, mutta me tiedämme, että meidän tekonalla saa, voi pystyä keräämään ehkä noin 50 000 asiakirjaa. Se on heikko luku. Se ta- tarkoittaa, että Euroopassa tekoäly kuitenkin kehittyy koko ajan. Eli nämä tämä megatieto, megadata on ladattu ja algoritmi, jonka nimi on CCL, on silloin käytetty, käytössä. Sen kielellinen korpus on, on kuutioitu, eli tämä algoritmi oppii itse ja ymmärtää kieliä tai sitä käytettyä kieltä joissakin tietyissä datasarjassa, onko se lääketieteellisestä kielenkäytöstä, juridisesta kielenkäytöstä, esimerkiksi jos Euroopan tuomioistuin antaa tuomion, niin tämä algoritmi ymmärtää käytettyä kieltä. Ei, ja annetaan sitten ranskan, norjan tai englanninkielisenä tämä tuomio, niin tämä algoritmit ovat puolueettomia kielellisesti. Process is self-learning. Sitten käytetään myös oppimisperustaa, se on itseopiskelua. Siinä ei ole minkäänlaista manuaalista toimintaa. Se on erittäin tärkeää, koska se vähentää tämän järjestelmän käyttöaikaa ja sen käyttöönottoa. Eli siinä on tietty liitäntä, jonka vaiheella tietoja voidaan analysoida samanaikaisesti. Sitten lyhyt katsaus tämän algoritmin laatuun joka on nopea, helppo käyttää ja puolueeton kielellisesti. Sen käyttöaste on noin 90 prosenttia. Vähän aikaa sitten puhuin vihapuheesta ja herra Hofkin mainitsi tämän erityismerkin, joka on aika hämmästyttävä. Mark Zuckerberg aika yllättävästi sanoi, että te Facebookissa käytetty tekoäly on erittäin pitkälle vietyä, jolla voidaan paikantaa vihapuheet 50 tulevan vuoden aikana, mutta Euroopassa tehdään jo, sitä tehdään jo tänä päivänä. Me olemme yhä, meidän on todettava tänä päivänä, että tekoäly on eurooppalainen prioriteetti ja meidän täytyy ajatella myös sitä eettisesti ja liittää se yleisen teknologian. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä eurooppalaisten toimielinten kanssa, eurooppalaisten yritysten kanssa. Haluamme kehittää eurooppalaisia, eurooppalaista tietotaitoa tekoälyssä ja tämä tietysti yhtäpitävästi eurooppalaisten normien ja arvojen kanssa. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta hallinnosta johdannosta. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Haluaisin avata keskustelun. Jäsenet voivat esittää kysymyksiä tai esittää kommentteja. Kuka haluaisi ensin jotain kysyä? Catherine. Really good to have Norwegian colleagues. Kiitos. Onpa hienoa, että täällä on norjalaiskollegoita. Olen efta delegaatioissa On hienoa, että olette täällä. Ja tässä varmasti on tärkeää tietoa myös meidän delegaatioillemme. Meillä oli aamiaistapaaminen tänä aamuna. Siellä keskusteltiin tekoälystä. Nyt odotamme vielä komission huomista asiakirjaa. Tässä ei kuitenkaan vielä aamulla päästy tuosta paljonkaan puhumaan. Tässä täytyy katsoa luottamusta, standardeja, meidän valiokuntamme vastaa standardeista, normeista ja olen hieman huolissani siitä, että kun katsotaan kuka normeja luo, meillä täytyy olla tässä johtavampi rooli. Te puhuitte standardoinnista. Totta kai tiedon laatu on äärimmäisen tärkeää niin, että algoritmeja voidaan saada aikaan. Datan pitää olla mahdollisimman tarkkaa. Eli mitä mieltä te olette tästä? Viittasitte Alan Turingin sitaattiin. Tämä oli hienoa. ja se, mitä hänelle tapahtui. On tärkeää, että hänen työnsä pääsee vielä näkyviin. Hän tulee ansaitsee tämän. Sitten koulutus. Kun katsotaan tekoälyä, viittasit Marcus Zuckerbergin, politiikan tekijät eivät välttämättä aina ymmärrä tarkkaan, mitä tekoälyllä tarkoitetaan. Meidän täytyy antaa tästä tietoa, kouluttaa ihmisiä, siksi te olette täällä, mutta täällä ei ole nyt kovinkaan paljon parlamentin jäseniä paikalla. Tämä tulee oikeaan aikaan ja meidän täytyy varmistaa se, että teknologia-asiantuntijat, julkisuus ja politiikan tekijät tekevät tiiviimpää yhteistyötä. Tarvitaan tiedotusta, koulutusta. Meidän on katsottava sitä, miten tämä laajemmin vaikuttaa työpaikkoihin ja muuhun. Tässä viitattiin terveydenhuoltoalaan. Meidän pitää näyttää ja osoittaa, kansalaisille, miten tekoäly voi hyödyttää ihmisiä esimerkiksi syövän havaitsemisessa tai muussa, te viittasitte allergioihin. Mutta miten tämä kuilu teknologisten asiantuntijoiden ja julkisten päätöksentekijöiden välillä tehdään? Mitä voisimme tehdä yhdessä, jotta tässä päästäisiin eteenpäin? Tässä ei edes viitattu vielä te- teolliset te- tekijänoikeuksiin tai muuhun tai tiedon louhintaan, mutta on katsottava, miten tällaisia kuiluja voidaan kuroa umpeen, miten voidaan tehdä yhteistyötä. Me olemme nyt asian ytimessä. On katsottava, miten voimme valmistella kansalaisia tähän, miten kukaan ei joudu tämän teknologian uhriksi. On hienoa, että olette täällä. On hienoa käydä keskustella siitä, mitä teemme. Ja katsotaan, mitä komissio ehdottaa huomenna. Tämä valiokunta vastaa siis standardien laadinnasta. Tässä Eurooppa on etusijalla, ei Kiina. Kiitos. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille vieraillemme hyvin kiinnostavista ajatuksista. Tällä hetkellä, kun puhutaan valeuutisista ja siitä, miten taistellaan niitä vastaan, miten tunnistetaan valeuutiset, niin valeuutiset uhtaavat demokratiamme ja tekoälyn käyttö tässä yhteydessä, kun taistelemme valeuutisia vastaan, olisi ehkä yksi demokratian suurimmista eduista – nyt, jos se toimii kunnolla. Mutta kysymykseni on seuraava. Minkälaisia välineitä meidän tulisi käyttää, jotta voimme suojella demokratian sääntöjä? Kun ajatellaan valeuutisten vastaista taisteluamme. Koska on hyvin tärkeää, että voidaan erotella julkinen ja yksityinen ala tällä hetkellä. Useimmissa EU-maissa julkinen sektori tekee paljon enemmän kuin lainsäätäjät, jotka vielä puhuvat siitä, miten voidaan estää tai tunnistaa valeuutiset. Voisitteko auttaa tässä hiukan? Mikä olisi julkisen sektorin rooli, kun ajatellaan tekoälyn käyttää tällä saralla? Kiitos edustaja Stefanik ja sitten edustaja Jakosaari. Edustaja Jaakonsaari. Edustaja Jaakonsaari, you have the floor. Edustaja Jaakonsaari, teidän puheenvuoro. Kiitoksia. Minä suomea ja kysyn ähm, ja aloitan sillä, että yleensähän on näin. Historia kertoo, että vallankumous syö lapsensa joskus. Ja tämä digivallankumous, sen eettisiä pulmia pitää myös samanaikaisesti pohtia. Ähm, Tällä on nyt sanottu pari kertaa, että esimerkiksi tämä tekoälyn eri kielten kääntäminen ja niin edelleen on neutraalia ja joku toinenkin teistä puhuu tästä neutraalisuudesta, niin mä haluaisin kysyä että teiltä, että onko teidän mielestänne esimerkiksi algoritmit, jotka ovat tämän digiyhteiskunnan näkymättömiä rakennuspalikoita, niin ovatko ne neutraaleja, koska ne ovat liikesalaisuuksia. Mistä me tiedämme, että ne ovat neutraaleja? Ja sitten toinen kysymys, kun kuulin sen positiivisen uutisen, että Eurooppa on edellä Kiinasta, Yhdysvalloista ne, tekoälyn kehittämisessä, niin voisitteko vähän enemmän valottaa tätä, että millä tavalla millä tavalla Eurooppaa edelleen ja miten Eurooppaa paremmin tunnistaa jo nyt esimerkiksi valeuutisia, kuin Yhdysvallat ja, ja Kiina esimerkiksi. Kiina tuskin tunnistaa valeuutisia, mutta tämä kehitys valeuutisten suhteen, että miten Eurooppa edellä. Sitten olisi kiinnostavaa kuulla. Kiitos. Okei, okay, thank you very much. Selvä. Kiitos paljon. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että paikalla on asiantuntijoita ja siksi voinkin esittää heille nyt joitakin kysymyksiä ja kommentteja. Ensinnäkin oikeushenkilöllisyys. Tämä varmasti lainsäädäntötasolla on kysymys, jota pitää käsitellä erittäin syvällisesti. On päätettävää, kuka on vastuussa valinnoista kone valmistaja tai kenties se, joka käsittelee tietoja. Tämä kysymys on koko ajan monisyisempi. Ja tästä haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. On todettu, että on aivan keskeistä, että meillä on sellainen järjestelmä, joka voi arvioida tietojen laatua, luotettavuutta, joiden perusteella sitten tekoäly tekee työtä. Muutenhan tulokset voivat olla vääristyneitä ja myös tämä algoritmien neutraalisuus on tärkeää. On välttämätöntä, että koko tämä menettely on avoin. Lopuksi haluaisin myös pohtia kysymystä, johon jo viittasitte. Eli meillä on Euroopan tasolla kilpailuetu. Tästä haluaisin kuulla lisää. Mielestäni on hyvin tärkeää, että meillä on eurooppalainen strategia. Tällä hetkellä markkinat ovat kenties liiankin pirstaloituneet ja emme ole niin kilpailukykyisiä kuin ehkä voisimme olla. Joten jos meillä olisi yksi johto taho tässä, Nyt voisimme päästä entistä nopeammin eteenpäin. Kiitos paljon edustaja Sullo. Jos kukaan muu haluaisi esittää kysymyksiä, minulla olisi tällainen kysymys. Ja se liittyy vähän pelkoon, jota yhteiskunnassa on. Pelkoon, joka kohdistuu tekoälyyn. Ihmiset sanovat, että robotit tai robotiikka vievät me ainoastaan pitkälle koulutetut ihmiset pystyvät tekemään työtä robottien kanssa, mutta minä olen vakuuttunut myönteisistä vaikutuksista ja edistyksestä, jota tekoälyn käyttö saadaan aikaan. Mainitsit jotain esimerkkiä alustuksessanne ja kysyisin, mitkä ovat teidän argumenttinne? Miten voitaisiin vakuuttaa keskiverto kansalaiset tekoälyn eduista niin, että kansalaiset eivät näkisi tekoälyä uhkana, vaan mahdollisuutena. Tällainen yleisempi kysymys. En tiedä, kuka haluaisi ensin käyttää puheenvuoron vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. No pyydän, että asiantuntijat tässä vielä täydentävät vastauksen, mutta kertoisin, että tänä aamuna meillä oli kokoontuminen komissiossa, Ansipin kabinetissa ja puhuimme huomenna julkaistavasta tiedonannosta. Ja sielläkin toimme esille saman asian, jonka haluamme tuoda esiin täällä Euroopan parlamentissa, eli että on hyvin tärkeää, että tiedonannon jälkeen tehdään hyvin tiiviistä yhteistyötä, samoin kuin sopimuksen osalta, jonka mainitsin alussa. Eli Euroopan parlamentilla ja muilla toimielimillä on tärkeä rooli. Ja tuossa prosessissa määritellään se, mihin tekoälyä olisi syytä ja tarpeen käyttää. Ei tässä mikään piilossa oleva ohjelmoja toimi, vaan me, te, laaja yleisö. Ja tämä todella tuo suuria etuja. Olemme käyneet lukuisia keskusteluja, myös eilen. Ja esimerkiksi julkisella sektorilla oikeusalalla, terveydenhuollon alalla, valeuutisissa, vihapuheessa ja muissa. Tässä on suuria etuja myös siinä, että ymmärretään kansalaisten turvallisuutta entistä paremmin. Meillä on parempaa tietoa, jolla voidaan suojella ihmisten henkeä. Eli te luotte tätä agendaa. Ei tässä jokin omituinen kone uhkaa meitä kaikkia. Ansisin puheenjohtaja, joka on tämän teknologian keksinyt, saa puheenvuoron. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä pyrin vastaamaan kysymykseen näistä normeista. Se on äärimmäisen vakavasti otettava kysymys. Meillä on pysyvä komitea isossa, joka pohtii tekoälyä Monet Euroopan maat osallistuvat komitean työskentelyyn, mutta on selkeästi nähty, että Yhdysvallat ja Kiina ovat etuasemassa asemassa tässä komiteassa. Eurooppalaiset yritykset, nimenomaan PK-yritykset, eivät omaa samoja resursseja kuin suuret kiinalaiset ja amerikkalaiset tämän sektorin yritykset kuluttavat paljon rahaa voidakseen suojata oikeuksia, jotka liittyvät teknologiaan. Eli siis on ihan aiheellista tukea sekä niiden maiden yrityksiä, jotka osallistuvat tämän pysyvän komitean työhön. Se on erittäin tärkeää. Toisekseen on myönteistä, että EU on perustanut tällaisen tekoälyn tarkkailuaseman viides huomenna 25. päivä huhtikuuta, kun strategiatekoälystä esitellään kaupallisen valtuuskunnan toimesta nimenomaan täällä. Mitä tulee sitten eettisyyteen ja koneisiin? Se on erittäin monimutkainen kokonaisuus. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt ottaa ehkä hieman vähän takapakkia, katsoa taaksemme. Kuten sanoin jo aikaisemmin, Eurooppa on kuitenkin edellä. Jos ajattelemme pieniä yrityksiä, mikä meiltä kuitenkin puuttuu, se on kuitenkin säilytysperusta. Active. This will... Voitaisiin käyttää tekoälyä ollaksemme tehokkaampia. Sillä on tietysti kustannuksensa julkiselle sektorille ja teollisuudelle. Mutta jos ajattelemme tehokkuutta, tämä on myönteistä. Minä olen optimisti. Jos puhumme kilpailukykyedusta, Euroopalla on nyt meneillään toinen sukupolvi tekoälyssä – mutta kuten jo sanoin, meillä pitää olla vaativampia kuluttajia. Suurena etuna on, että meillä on yleis sääntely tietosuojasta, joka on astunut jo voimaan, tietosuojasta, ja se on astunut jo voimaan koskien nimenomaan teollisuutta, mutta tämä keskustelu tulee olemaan suunnatonta, mutta on kuitenkin hyvää jo saatu aikaan. Kun puhutaan siitä, miten taistelemme fake-valeuutisia vastaan. Niin tästä annan puheenvuoron herra Ulssonille, joka tietää tästä enemmän. Uh, Kiitos. Olen yksi yrityksen perustajista. Kiitos, että saimme olla vieraanamme. Kun puhumme valeuutisista ja tästä uudesta teknologiasta, niin on todettava, että meillä nyt todella edessämme asia, jonka tuloksia emme tiedä. Se on aivan totta, arvon jäsen. Mutta tällaisessa tilanteessa on oltu monta kertaa, pari sataa vuotta sitten tekstiiliteollisuus syntyi ja syntyi paljon uusia työpaikkoja. Silloinkin oltiin huolestuneita. Nytkin syntyy lisää työpaikkoja, sellaisia työpaikkoja, joita emme tunne, emme tiedä minkä työn nimike olisi. Emme tiedä, mitä työ tarkoittaa tulevaisuudessa. On hyvin tärkeää, että tämä pidetään mielessä. Mutta tämä siirtymä tarkoittaa sitä, että jos vaikka puhutaan valeuutisista, niin voidaan yhdistellä algoritmeja ja logaritmeja. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoa joka on tietyn rakenteen mukainen tai ei ole. Voidaan yhdistää. Anonyyminä ei olla niin kuin uskotaan, kun etsitään netistä. IP-osoite on aina olemassa. Me olemme kuulleet Darknetistä ja niin edelleen, mutta tässä mielessä on hyvin tärkeää minun mielestäni, että teemme yhteistyötä, olemme yhtenäisenä Euroopassa, teemme yhteistyötä, suhtaudumme avoimesti, koska tulevaisuudessa on kyse jakamisesta ja miten tämä jakaminen tapahtuu. Nämä ovat tulevaisuuden kysymyksiä. Te olette nyt niitä ihmisiä, jotka voivat sanoa, että jos olemme kehityksen etunenässä – niin meillä on luvassa mahtava tulevaisuus. Käyttäisin yhtä esimerkkiä, jos katsotte tätä puhelinta. Kaikilla on tällainen puhelin. Mutta jotta saadaan ladattua tämä sähköllä, niin on vaikka 20 eri ratkaisua. Tämä luo tietenkin Kiinaan paljon työpaikkoja, mutta ympäristön kannalta tämä on tuhoisaa. Ja tästä minä nyt haluan puhua. Tätä minä tarkoitan. Tämä on sellainen asia, joka teidän pitäisi ottaa työn alle, kun luodaan uusia standardeja. Jos puhutaan moraalisista kysymyksistä tai eettisistä kysymyksistä, niin ei ole mitään ongelmaa syöttää näitä asioita sinne algoritmiin mukaan. Joten haluaisin sanoa asian seuraavalla tapaa. Valeuutisten estäminen, valeuutisten pääsyn estäminen Eurooppaan, ensin pitää lähteä siitä, miten voidaan – pysäyttää valeuutiset. Tämä on taistelu, jonka käyminen on mahdollista, jos teemme yhteistyötä, mutta meidän on edettävä nopeasti, emmekä saisi pelätä. Emme saisi ollenkaan pelätä. Meidän tulisi olla etunenässä tässä kehityksessä. Ja tehokkain toimintatapa on se, että yhdistetään ihmiset ja koneet. Ja tältä kannalta luodaan standardit. Just also, um, uh, Kommentoisin vielä datan luotettavuutta. Se on totta kai äärimmäisen tärkeää. Erityistä algoritmiemme kanssa on se, että pääosin voidaan etsiä Uusia voi, meillä voi olla vain muutama virke tai jotakin abstraktia. Voi katsoa vaikkapa lääkealaa tai on hanke. Sairaalan kanssa voi kääntyä yksityisen sairaalan puoleen, missä rikkaat rahalla saavat leikkauksia väestödemografia on tärkeä, Meillä täytyy olla selkeitä, tiukkoja sääntöjä siitä, miten tietoa kerätään ja mikä tiedon laatu on. Se on tärkeää. Kyllä tuntuu, että tästä huolehditaan, mutta tässä on mahdollista tarkastella lääkealaa. Teknologiaa, se voi ymmärtää kaikkia kieliä, kuten sanoimme, myös murteita, ja monimutkaisia kielirakenteita 30-40kin virkettä. Poliisi käyttää tekoälyä myös jo tällä hetkellä Norjassa. Jos henkilö kirjoittaa, että tomaatit saapuvat Grand Placille tänä iltana kymmeneltä, Järjestelmä ymmärtää, että tomaatit eivät sovi tuohon lauseeseen tai puheeseen, ja se lähettää silloin hälytyksen tai varoituksen. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Jos ihmisiä seurataan, silloin tarvitaan tuomioistuimen päätös. Eli tässä pitää olla tiukat säännöt ja kaikille samat säännöt kaikkialla Euroopassa. Ja tässä Parlamentilla on tärkeä rooli tämän asian työstämisessä. Thank you very much. Nobody else, you've all... Kiitos. Vastasitte ehkä kaikkiin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon koko valiokunnan nimissä siitä, että olitte täällä ja kerroitte meille lisää tekoälystä. Varmasti meillä on paljon työtä vielä tehtävänä. Kiitos oikein paljon asiantuntemuksesta, josta saimme nappia tänään. Kiitos. Oh, it means that we don't have our rapporteur with us. Um... Enää, enää esittelijää nyt. Seuraava esityslistan kohta olisi muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Esittelijä ei ole vielä paikalla. Ehkä voimme minuutin verran odotella, että hän tulee paikalle. Okay, so uh, our officer has arrived, so... Nyt esittelijämme on paikalla, joten voimme siirtyä tämän aamun viimeiseen kohtaan esityslistalla. Tarkistusten käsittely muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa antaisin esittelijä Anna-Maria Koratsa-Bieltille puheenvuoron. Thank you very much, Madam Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi kollegoilta. Olin äänestämässä toisessa valiokunnassa. Pyydän anteeksi. Kiitoksia kaikille hyvistä ja tärkeistä tarkistuksista ja siitä, että tämä teitä kiinnostaa. Me pyrimme nyt löytämään kompromissitarkistuksia. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, koska tässä on tehty hyvää yhteistyötä. Hyvää tahtoa on näytetty ja on rakentavassa hengessä jo löydettykin joitakin kompromisseja. On hienoa, että tässä on ollut näin paljon yhteistä. Meidän on pidettävä tämä asetus kunnianhimoisena, koska se, että poistetaan estetä vapaalle liikkuvuudelle. Tätä ei voida vesittää. On hienoa, että tähän on keskitytty ja tässä täytyy päästä eteenpäin ripeästi. Tämä on digitaalisten sisämarkkinoiden pilari ja tietopohjaisen yhteiskunnan keskiössä oleva asia. Tässä Tämä kaikki on otettu huomioon kahdessa kolmessa viimeisessä kauppasopimuksessa, jotka olemme laatineet. Tämä asetus on yksinkertainen ja se täytyykin pitää sellaisena myös selkeänä ja kunnianhimoisena sekä sellaisena, että se tarjoaa oikeusvarmuutta. Kaksi artiklaa soveltamisalaa muistutuksena kaikille Tässä edelleen on paljon tehty, mutta on selkeytettävä sitä, miten tämä tietojen siirto täydentää yleistä tietosuoja-asetusta, ei korvaa sitä. Tähän liittyen on tullut kovasti kysymyksiä. Olemme saaneet viisi juridista lausuntoa ja kaikissa sanotaan aika pitkälle samaa. Muiden kuin henkilötietojen liikkeelle liikkumisen asetuksella on aika rajallinen soveltamisala. Tämä on maantieteellinen kysymys ja katsotaan, mihin tieto siirtyy. Halutaan tiedon paikantamiselta poistaa esteitä. Ja yleinen tietosuoja-asetus käsittelee sitä, miten tietoa käsitellään. Eli nämä käsittelevät hyvin eri asioita tämä aihe saa minut aika nöyräksi. Tässä on pyydetty oikeudellisia lausuntoja. Mitä tapahtuu tiedoille, joissa on erilaista tietoa ja mihin soveltamisalaan ne otetaan mukaan? Asiantuntijat ovat kertoneet meille, että harvaita alueita syntyy entistä enemmän suurin osa on muuta kuin henkilötietoja ja vain pieni osa varsinaisia henkilötietoja, mutta tätä emme aina tiedä. Eli nämä eri tiedot liittyvät, nivoutu, nivoutuvat tiivisti yhteen. Vaikka ne tai sietsivätpä ne missä tahansa Euroopan unionissa. Yleinen tietosuoja-asetus soveltuu henkilötietoihin, mutta ei kaikkiin tietoihin. Tässä yleisessä tietosuoja-asetuksessa sanotaan, että tiedon kulkua, henkilötiedon kulkua ei yksityisyyden takia voida estää, mutta jäsenvaltiot, kuunnelkaa tarkkaan, niin jäsenvaltiot voivat käyttää kuitenkin useita tuossa asetuksessa olevia poikkeuksia ja asettaa muita rajoituksia kuin yksityisyyteen liittyviä. Eli tämä lähtisi täysin vesittämään tiedon vapaata kulkua. Toivottavasti tämä tuli nyt selväksi. Tätä asiaa on rauhassa tarkasteltava. Tämä on aikamme suuri haaste. On katsottava tietojen yksityisyyttä, koskemattomuutta, mutta samalla kuitenkin niin, että ei estetä innova- innovaatiota ja talouden edistymistä. Olen käynyt läpi oikeudelliset lausunnot. Tekstissämme Monissa tarkistuksissa selkeästi sanomme, että kun kyseessä ovat sekatiedot, yleinen tietosuoja-asetus, siis näitä tietoja käsitellään ilman, että se haittaa tai vaikuttaa tietosuoja-asetuksen. Henkilötiedot saavat aina yleisen tietosuoja-asetuksen alaisen suojan, ja näitä kahta sovelletaan rintarinnan, vaikkakin eri kysymyksissä. Tietosuoja-asetus takaa sen, että kaikki säännöt ovat voimassa. Ja tässä jokainen sana on tärkeä. Jos emme käsittele tietoa selkeästi, niin tässä päädytään vielä ensimmäisenä soveltamispäivänä tuomioistuimeen. Eli tässä on syytä olla tarkkana. Olen myös sitoutunut kollegoiden joidenkin tietojen käsittelyyn. Anonymiteetin poistaminen tietojen osalta on tällainen. Siinä varmasti löydämme ratkaisun ja varmasti kaikki olemme yhtä mieltä, että kun anonymiteetti poistetaan, silloin ne ovat sitten yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa. Sitten kolme artikla määritelmät. Tämä ei näytä olevan kovinkaan ongelmallinen. Tarvitaan oikeusvarmuutta. Tästä kaikki ovat yhtä mieltä. Julkiset hankinnat olivat tärkeä aihe. Tässä asetuksessa katsotaan säätelemistä, mutta ei sitä, että pakotetaan tieto, siirtämään tietoa muihin jäsenvaltioihin, vaan halutaan välttää esteitä. On tärkeää, että tätä katsotaan kaikilla viranomaistasoilla. Mutta jos jäsenvaltiot eivät halua ulkoistaa palveluntarjoajaa, heitä ei voida pakottaa siirtämään tietoa toiseen jäsenvaltioon. Sitten 4 artikla, julkinen turvallisuus ja poikkeukset vapaassa liikkuvuudessa. Tässäkin on tärkeää pitää kiinni yhdestä poikkeuksesta oikeuskäytännön ja perustamissopimusten pohjalta. Tässäkin olemme saaneet hyviä oikeudellisia lausuntoja ja on laaja konsensus siitä, että tällaisesta yleisen turvallisuuden poikkeuksesta pitäisi pitää kiinni. On tärkeää myös antaa komissiolle mahdollisuus valvoa ja tarkistaa näitä ja pitää tämän mahdollisimman rajallisena. EFD on ottanut esille kysymyksen verkkosivujen virallisista kielistä. Tässä pitäisi viitata Saksan, Ranskan ja Englantiin komission työkieliin tässä varmasti löydetään ratkaisu. Kaikki haluavat olla mahdollisimman avoimia kansalaisten suuntaan ja yritysten suuntaan siitä, mitkä ovat jäljelle jääviä tietovaatimuksia. Sitten viisi artiklaa saatavuus, tieteen saatavuus viranomaisille. Tässä pitää yksinkertaistaa menettelyitä jos jäsenvaltio haluaa juridisista syistä saada pääsyn toisessa maassa oleviin tietoihin, esimerkiksi verosyistä, niiden pitäisi pystyä toimimaan yhden yhteisen yhteyspisteen kautta mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Sitten kuusi artikla, tiedon siirrettävyys ja käytännössäännöt. Tässä on kyseessä pilvipalvelun tarjoajan ja käyttäjän välinen vapaa sopimus. Yritykset saavat mahdollisuuden vaihtaa palveluntarjoajaa ja tässä teknologia ja innovaatiot ovat hyvin nopeita. Tässä mennään pikaisesti eteenpäin. Pilvipalvelut ovat entistä parempia. Ja komission ottama linja, se, että toimitaan niin, että ei anneta liikaa sääntöjä meidän taholtaamme, vaan annetaan palveluntarjoajille kylliksi aikaa laatia käytännössä säännöt ja täytäntöönpanna niitä on erittäin tärkeää. Eli tässä eri vaiheet ovat tärkeitä, myös valvonta. Sitten yhdeksän artiklan aikataulu. Tässä kollegat on saatu sivuutettua nyt monia huolenaiheita rajoittamalla aikamääriä. Me haluamme, että järjestelmä toimii myös tulevaisuudessa. Haluamme pystyä valvomaan, mukauttamaan, arvioimaan erilaisia hankalia kysymyksiä, katsoa miten toimivuus yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa toimii ja pyydämme myös komissiolta suuntaviivoja sille, miten nämä kaksi asiaa kulkee rinta rinnan. Olemme pyytäneet komissiolta arvion tästä julkisen turvallisuuden poikkeuksesta. Ja olemme rajoittaneet viidestä vuodesta kolmeen, kolmeen ja puoleen vuoteen tämän siirrettävyyskysymyksen arvioinnin. Ja jos emme ole tyytyväisiä, tässä voidaan sitten tehdä muutoksia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Nyt odotan niin olla kommentteja kollegoilta ja varjoesittelijöiltä mistä tahansa muusta aiheesta. Thank you very much and these shadows for... Kiitos oikein paljon SED-ryhmän varjoesittelijä Kristian Saldemose. I will speak in Danish. Kiitos paljon, puhun tanskaa. Tak for ordet, fru formand, øh, og også tak for øh, den her gode gennemgang fra vores øh, rapport. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä hienosta alustuksesta. Tämä tilanne on melko ainutlaatuinen, kun tässä puhutaan tarkistuksista, joita on tehty, vaikka on menty jo askelta pidemmälle, kun keskustellaan kompromisseista. Kuitenkin käyttäisin vähän aikaa lisäselvyyden tuomiseen kolmeen tärkeimpään aiheeseen S- ja D-ryhmän kannalta. Yksi osa, ja tämän esittelijä mainitsi, on koko tämä kysymys, joka liittyy molempia tietotyyppejä sisältäviin tietokokonaisuuksiin. On tärkeää, että saadaan selkeät hyödylliset määritelmät tähän, jottei luoda sekaannusta siitä, mitä tarkoitetaan tässä lainsäädännössä. Kyllä hyvä sanamuoto varmasti voidaan löytää. Tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys. On hyvin tärkeää, ettei vesitetä yleistä tietosuoja-asetusta. Samalla on huolehdittava siitä, että kaikki asiat on esitetty selkeästi. Lainsäädännön tekstin on oltava selkeä. Olemme vasta lähteneet keskustelemaan muista kysymyksistä, mutta sanoisin kuitenkin, että se kysymys, että poistetaan tiedon anonymiteetti on tärkeää. Saamme valtavia tietokokonaisuuksia, mutta kun teknologia kehittyy, tämän anonymiteetin poistaminen muuttuu yksinkertaisemmaksi, joten on huolehdittava siitä, että lainsäädäntömme on valmista tulevaisuutta ajatellen, jotta ei tätä mahdollisuutta voida käyttää tulevaisuudessa väärin. Jos anonymiteetin poistamiseen lähdetään, on tiedettävä, mitä lainsäädäntöä noudatetaan, joten hienoa, että esittelijä on ottanut tämän kysymyksen kompromissiesityksen mukaan. Siinä katsotaan sitä, mihin pitäisi keskittyä, kun lähdemme lainsäädännön uudelleen tarkasteluun parin vuoden kuluttua. Meidän on todella katsottava, miten pitkälle on päästy tässä anonymiteettikysymyksessä. Kiitos. Minusta tuntuu, että olemme vasta lähteneet tälle tielle. Puhuimme juuri tekoälystä tänään aikaisemmin. Minusta tuntuu, että tulevaisuudessa nähdään, että tiedon laadun muuttaminen on näin mahdollista. Toinen SED-ryhmälle tärkeä aihe on julkiset hankinnat. kuten kaikki muut aiheet, joista keskustelemme tässä asetuksessa, joka käsittelee muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta, on tärkeää, että oikeudellinen asema on selvä. Tämän sanottua niin sanoisin, että julkisten hankintojen mainintaa lainsäädännössä ei tunnu tarpeelliselta, koska meillä on hyvä Euroopan tason lainsäädäntö julkisista hankinnoista ja tämä lainsäädäntö on voimassa. Jos lähdetään mainitsemaan julkisia hankintoja muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden asetuksessa, syntyy sekaannusta. Ihmiset luulevat, että lähdemme muuttamaan julkisten hankintojen lainsäädäntöä. Meille SED-ryhmässä on ratkaisevan tärkeää se, ettei tässä synny sekaannusta. Mutta jos voimme ratkaista ongelman, joka liittyy molempia tietotyyppejä sisältäviin tietokokonaisuuksiin, jos voimme ratkaista – anonymiteetin poistamiskysymyksen, ja jos voimme jättää pois suorat viittaukset julkisiin hankintoihin, uskon, että saamme työn päätöksen melko nopeasti ja saamme laajan hyvän tuen tälle lainsäädäntöehdotukselle, joka on erittäin tärkeä, jotta voidaan huolehtia siitä, että muut kuin henkilötiedot voivat liikkua vapaasti. Tässä meille kolme tärkeää seikkaa ja kahdessa asiassa olemme päässeet jo eteenpäin. Ja jos jätettäisiin vielä mainitsematta nuo julkiset hankinnat, niin voisimme tukea nyt pöydällä olevia ehdotuksia, kompromissiesityksiä, joita esitetään. Odotan innolla yhteistyötä. Kiitos paljon ESR-ryhmän nimissä Dan Dalton on varjoesittelijä, mutta hän ei päässyt paikalle, joten hän pyysi minua puhumaan hänen puolestaan. Ensin hän haluaisi kiittää esittelijää siitä, että hän on niin nopeasti luonnosta pahoitellut kompromissitarkistuksia. Hän kiittäisi myös rakentavassa hengessä käydystä viime viikkoisesta Strasbourgin kokouksesta. Kuten hän siellä kokouksessa sanoi ja on sanonut aikaisemmissakin keskusteluissa, hän on kovasti samoilla linjoilla esittelijän kanssa siitä, että tarvittaisiin nopea ratkaisu, kunnianhimoinen asetus, joka poistaa tiedon vapaan liikkuvuuden esteitä. Mitä tulee poikkeuksen, joka koskee yleistä turvallisuutta. Hän tietää, että tämä oli neuvostossa suuri kysymys, kun puhuttiin laajemmin julkisen sektorin poikkeuksista, ja siksi hän pitää tärkeänä sitä, että parlamentti ottaa tiukasti kantaa vastustaen laajoja poikkeuksia tämän asetukseen. Hän tukee täysin esittelijän ponnisteluita pitää minimissään poikkeukset yleisen turvallisuuden julkisten hankin, kattojen ja muiden kysymysten osalta. Kokemus osoittaa meille, että vaarana on aidosti, että hallitukset ja paikallisaluehallintoviranomaiset käyttävät väärin näitä ja puuttuvat säilyt, tiedon säilytyspaikkoihin, paitsi jos joutuvat julkisesti selittelemään näitä päätöksiä. Jos emme ole kunnianhimoisia parlamentissa ja pidä soveltamisajaa mahdollisimman laajana, niin silloin riskinä on, että että lopputulos on pettymys eikä poista esteitä muiden kuin henkilötietojen vapaalta liikkuvuudelta. Tarkoitus ei ole tehdä vaikeammaksi julkishallinnon töitä ja siksi hän pitää hyvänä, että esittelijä on pyrkinyt helpottamaan oikeutettuja viranomaisten pyyntöjä päästä tähän tietoon käsiksi ja sitten – sekä tiedoista, molempia tietotyyppejä sisältävät tietokokonaisuudet. Tässä kysymyksessä saatiin vähän lisää selvyyttä Strasbourgin kokouksessa, eikä tästä ole mitään uhkaa yleiselle tietosuoja-asetukselle. Kompromississa oleva sanamuoto tuo tämän selkeästi esiin ja varmasti olemme samaa mieltä siitä, että kukaan ei halua tässä riskeerata yleistä tietosuojaa asetusta tietojen siirtämisestä. Hän on sitä mieltä, että markkinoiden pitää voida luoda käytännössä säännöt. Nyt pitäisi keskittyä avoimeen järjestelmään, jossa siirtäminen on helppoa ja molemmat nämä tekijät lisäävät kilpailukykyä ja myös palveluiden laatua, erityisesti ajatellen pk-yritysten samaa palvelua. Tässä Dan Daltonin kannat jotka hän halusi siis lisättäväksi tähän keskusteluun Alden nimissä Ditta Soransova. Madam Chair, uh... Minä voisin puhua lyhyesti. Haluan ensinnäkin onnitella Anna-Mariaa, mutta haluan myös kiittää sihteeristöä, joka osoittautui hyödylliseksi ja tehokkaaksi, kuin myös juridinen yksikkö. Meillä on tässä loistava kompromissi silmien edessä, milloin muita kommentteja, ehkä muutama reaktio tuoreeltaan joka liittyy tähän asetukseen ja tietosuoja ajatuksen. Mehän olemme saaneet epävirallisen juridisen lausunnon erittäin hyödyllinen. Nämä eivät missään nimessä ole ristiriitaisia vastakkaisia toisille nämä asetukset. Ja se tulee hyvin selkeästi esille kompromissitarkistuksissa. Olen erittäin iloinen kompromissi tarkistusten ajatuksista ja niiden sävystä. Anna-Maria, te itse myös esititte niitä, mitä, nyt, mitä me viestittämme parlamenttina. Ennen kuin tämä ehdotus edes on, siis komission ehdotus pöydällä, me sanoimme, että me halusimme, että kaikki tiedot voisivat vapaasti liikkua EUn maa-alueen sisällä, ettei olisi mitään vaatimuksia tietojen paikantamisesta. Tässä me olimme täsmällisiä joidenkin kompromissitarkistusten ehdostusten suhteen nimenomaan, kun oli kyse julkista hankinnoista. Tämä oli meidän lähtökohta filosofiamme. Kiitos kaikille ja varmasti voimme nopeasti äänestää näistä kompromissitarkistuksista. Kiitos. Kiitos paljon. GUE ei ole edustettuna eikä vihreät, mutta Marko, sulla on paikalla. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää, koska tässä olla nyt pääsemässä tavoitteisiin, jotka itsellemme asetamme. Haluamme, että markkinoilla tieto kulkee vapaasti ja tämä on mahdollista, jos toisessa vaakakupissa on kuluttajien luottamus. Eli työssämme meidän pitää löytää tämä tasapaino. Tiedon vapaan liikkumisen kannalta yhteen sopivuus, järjestelmien yhteensopimus on erittäin tärkeä, samoin tiedon luotettavuus. Kun katsotaan luottamusta, luotettavuutta, meidän on annettava tiettyjä takeita. Ja on hienoa, että tässä täsmennettiin henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja. On hyvä, että tässä on tällainen lähestymistapa, Eli käyttäjille annetaan takeet ilman, että asetetaan sitten liiallisia esteitä tiedon vapaalle liikkuvuudelle. Ja jotta tämä onnistuu, tarvitaan sitä, mistä jo puhuimme aikaisemmassa kokouksessa. Eli tarvitaan sellainen asetus, joka toimii myös tulevaisuudessa – Lainsäädäntö ei saa olla liian tiukka, vaan on määriteltävä periaatteet, joiden kautta lainsäädäntö voi toimia sitten paljon pidemmällä aikavälillä. Tiedämme erittäin hyvin, että innovointiteknologia muuttuu alana niin nopeasti, että emme pysy lainsäädännössä helposti sen perässä. Eli on tärkeämpää tässä ennaltaehkäistyttyjä asioita, kun lähtee hoitamaan niitä jälkikäteen. Kiitos oikein paljon. En tiedä, kuka komission nimissä puhuu. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Pierce O'Donoghue. Um... Kiitos paljon puheenjohtaja. Lyhyesti halusimme tietenkin kiitellä siitä, että niin nopeasti on tehty hyvää työtä parlamentissa. Erityisesti edustaja Koratsavilt esittelijänä on tehnyt tyydyt, eh, eh, hienoa työtä. Olemme hyvin tyytyväisiä yleisesti tämän mietinnön suuntaan. Varmasti pääsemme nopeasti sellaiseen tilanteeseen, että parlamentti on valmis neuvottelemaan neuvoston kanssa, joka on myös tehnyt nopeasti työtä. Pari kysymykseen viittaisin, jotka tuntuvat huolettavan parlamentin jäseniä. Molempia tietotyyppejä sisältävät tietokokonaisuudet tietenkin tämän haittaamatta yleistä tietosuoja-asetusta, joka tietenkin on täysin voimassa – Yleinen tietosuoja-asetus liittyy liikkuvuuteen, joten pyrimme huolehtimaan siitä, että muut kuin henkilötiedot voivat myös liikkua vapaasti Euroopan unionissa. Yleinen tietosuoja-asetus vain liittyy siihen, miten kohdellaan tietoa, kun se liikkuu Euroopan unionissa, joten tässä ei ole mitään oikeudellista epävarmuutta – näin komissio on pyrkinyt toimimaan, jos tässä voidaan parantaa tätä tekstin luettavuutta. Ja sitten mitä anonymiteettiin tulee. Tässä on hyvin tärkeää nähdä muut kuin henkilötiedot ja tie, henkilötiedot erikseen. Eli tässä, tämä koskee muita kuin henkilötietoja. Jos on tulevaisuudessa sellaista teknologiaa, joka mahdollistaa sen, että prosessori yhdistää tietoja, pyrkii uudestaan luomaan henkilötietoa ikään kuin heti kun tämä tapahtuu. Silloin kyse on henkilötiedosta ja silloin se katetaan yleisen tietosuoja-asetuksen kautta. Siksi tarvitaan määritelmät ja prioriteetit tärkeinä esiin ja se, mitkä asiat pätevät missä, minkäkin tietojen osalta. Ja sitten olemme nähneet tarkistuksia julkisiin hankintoihin liittyen. Esittelijän luonnoksesta, ja tätä pidämme hyvänä, on jo selvää, että Euroopan kansalaisten osalta on tärkeää, että julkisen sektorin tieto on katettuna tässä. Mutta Pulimen sen esityksen, mutta jäsenvaltio voisi täysin noudattaa julkisen hankintoja koskevia sääntöjä, mutta pitää kaiken tiedon omalla alueellaan. Jos puhutaan siitä, että julkinen hankinta vaikka tietokeskukselle omalla alueella, mutta jos olisi toinen julkinen hankinta, joka liittyisi tiedon säilyttämiseen tietokeskuksessa, niin ja sitten annettaisiin suuntaviivat kaikille julkisyyksille, että tieto, kaikki tieto on säilytettävä tuossa tietokeskuksessa, niin silloinhan tämä lukitsisi kaikki julkiset tiedot sinne ja estäisi tämän tiedon uudelleen käytön, kun ajatellaan massadatan käyttöä ja kansanterveyden julkisen liikenteen osalta ja muiden tieteen osalta, jota voidaan kerätä kansalaisten eduksi. Eli Siksi halusimme ottaa tässä mielessä mukaan julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon. Päätän puheenvuoroni tähän kiitos. Kiitos ennen kuin palautan puheenvuoron esittelijälle. Ymmärsin, että Anders Schwab haluaa käyttää puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain kiittää tässä esittelee, joka on tehnyt erinomaista työtä valiokuntamme nimissä. On tärkeää, että mainitsit jälleen julkisen sektorin tiedot. Minusta tuntuu, että neuvostossa on valtava usko siihen, että tarvitaan entistä enemmän poikkeuksia näihin tietojen liittyen. Yleinen tietosuoja-asetus on yksi asia, mutta tässä vältettäisiin avoimelta markkina lähestymistavalta. Tietosuoja on tärkeää ja on mahdollista myös tallentaa tietoja, henkilötietoja ja muitakin mihin tahansa, mutta toivon kaikkea hyvää tässä. Kiitos oikein paljon ja lopuksi esittelee Anna-Maria. Kiitos. Kiitos kaikille kollegoille tuestanne. On hienoa, että tässä tehdään yhteistyötä ja vedetään yhtä köyttä. Kristel, kerroin näistä molempia tietotyyppejä koskevista tietokokonaisuuksista. Täällä kukaan ei halua vesittää yleistä tietosuoja-asetusta, eikä meillä ole valtuuksia sen soveltamisalan kaventamiseksi, vaan sitä sovelletaan Euroopassa kaikkialla. Sitten anonymiteetin poistaminen. Kiitos, että tarttuit tähän. Me selvennämme tekstissä sitä, että jos tieto tiedosta poistetaan anonymiteetti, sitä ei saada käyttää väärin. Ja tietyssä vaiheessa se kuuluu henkilötietojen piiriin. Sitten julkiset hankinnat. Uskon, että ymmärrän huolenaiheenne, mutta tässä asia pitää selventää. Komissio osittain näin tekikin. Me emme voi muuttaa julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä, emme sen soveltamisalaa emmekä muutakaan. No et näin ehkä ehdotakaan, mutta tai ehkä ymmärsin sitten väärin. Tässä, että tässä voisi olla sekaannusta, kollegat voisivat olla epäselvillä vesillä siitä, mitä asetusta tai direktiiviä sovelletaan. Haluan puhua selkeä kieltä siitä, että julkisia hankintoja koskeva direktiivi on jatkossakin olemassa, teimme me, teimmepä me täällä mitä tahansa. Mutta on yksi huolenaihe, johon pitää vastata. Tämä liittyy yrityksiin, jotka kun ne ovat mukana julkisten hankintojen prosessissa, niin ne haluavat tietää, pitääkö niiden tallentatietoa eri tavoin tai käyttää kenties eri pilvipalvelua ja joutuvat sitten käsittelemään tiettyä osatiedoista tietyssä jäsenvaltiossa. Eli julkinen ala on saatava mukaan asetukseen, koska julkiset hankinnat ovat osa julkista sektoria. Lupaan, että tarkastelemme tätä. Ehkä tähän voidaan puuttua johdantosan kappaleissa, mutta olen pannut merkille kaikki huolenaiheen ja katsotaan yhdessä, mitä tässä voidaan tehdä. ECRlle kiitoksia tuesta. On tärkeää, että meillä on selkeä ja voimakas linja myös neuvoston suuntaan. Tästä Andreaskin puhui. Tämä on kaikkien tosin asia neuvostolle, joten antakaa minulle osvittaa neuvotteluja silmällä pitäen. Kiitos siitä, että haluatte pitää soveltamisalan varsin laajana. Jos me jätämme tähän poikkeuksia tai rajoituksia, silloin vesitämme asetusta ja se ei ole enää kyllin voimakas. Kiitos myös Ditalle. Yleinen tietosuoja-asetus ja tiedonvapaa liikkuminen eivät ole ristiriidassa keskenään. Ymmärrän, että julkiset hankinnat ovat teille äärimmäisen tärkeä. Katsotaan nyt, mitä tässä voidaan sitten tehdä. Sitten EFD Marko Zullo. Kyllä, tämän täytyy toimia myös tulevaisuudessa. Ja kun olemme työstäneet tekstiä, olemme tunnustaneet sen, että teknologia ja innovaatiot toimivat nopeammin kuin politiikka pysyy perässä. Yhdeksän artiklaa uuden tarkasteluaikaa piti muuttaa, jotta meillä on sitten parempi mahdollisuus mukautua, tehdä muutoksia, arvioida tekstiä, mikäli tämä epäonnistuu markkinoilla, mutta näin tällä hetkellä ei näytä. Sitten tämä on yritysten välinen kysymys. Tässä ei katsota yksityishenkilöitä, käyttäjiä ja palveluntarjoajia kylläkin. Ja siirrettävyysosassa ja käytännössääntöosassa tässä on mukana tarkistus joissa katsotaan e- erittäin pieniä yrityksiä, pk-yrityksiä, niiden mahdollisuutta lähteä mukaan tähän. Tuen tätä tarkistusta kovasti. Kiitoksia. Toivottavasti kaikki on nyt käyty läpi. Jatketaan yhteistyötä. Olen valmis käymään keskusteluja teidän kanssanne kahdenvälisesti meillä on pian uusi tekninen kokous. Kiitoksia kovasti sihteeristölle, oikeudelliselle yksiköllä. Puhutko sinä vielä aikataulusta vai teenkö minä tämän? No hyvä. Toivottavasti kollegat pysymme aikataulussa ja 4. kesäkuuta olisi sitten äänestysvaliokunnassa. Kiitos kyllä, mutta sitä ennen keskustellaan kompromissitarkistuksista toukokuisessa kokouksessa. Näin voimme lopettaa tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Tähän päättyy aamun kokous. Kiitos oikein paljon kaikille. Kiitos myös tulkeille tapaamme jälleen kello puoli kolmelta tänään iltapäivällä. Kiitos.